Bonjour à tous. Good afternoon. Dear colleagues. Hyvää iltapäivää kaikille hyvät kollegat. Please be welcome and let's welcome Spanish Interior Minister Alfredo Pérez Rubalcaba. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Espanjan sisäasiainministerin Alfredo Pérez Rualcavan. Eilisen neuvoston uudelleen tarkastelun seurauksena neuvostohan tarkasteli päätösehdotusta jolla saatetaan loppuun Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen tietojen vaihto, rahoitustietojen vaihto, sopimus, TFTP-sopimus. Kohta kymmenen siis esityslistallamme. Tässä kohdassa tullaan tähän nimenomaiseen kohtaan keskittymään sitten esityslistan kohta 11, jonka aiheena siis on eurooppalainen suojelumääräys. Tätä tullaan käsittelemään kohdan kahdeksan jälkeen. Ja kohta kahdeksan liittyy Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Espanjan painopistealueisiin oikeuden alalla. Ja tämä kohta 11 siis käsitellään huomisaamuna kello kymmeneltä. Kohta 12 esityslistallamme Tässä on yhdenvertaisen kohtelun direktiivi, syrjimättömyysdirektiivi, tämä on siirretty 4. helmikuuta käsiteltäväksi. Jos kellään ei ole mitään vastustettavaa esityslistamme muutoksiin, niin pidämme esityslistaa hyväksyttynä. Haluaisin muistuttaa teille, että ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita henkilöskannerikeskustelusta, Sanoisin, että liikenneasioiden valiokunta tulee keskustelemaan tästä aiheesta huomenna iltapäivällä. Eli siis valiokuntamme asiasta kiinnostuneet jäsenet voivat olla mukana tuossa kokouksessa. Herra Diestemere, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että partaloskannereita käsitellään nimenomaan liikennevaliokunnassa. Ei tässä ole kysymys lopullisesta vartaloskannerien äh, toimivaltuussiirrosta, mutta on aivan totta, että huomenna liikennevaliokunnassa pääsihteerin pääjohtajan äh, pääjohtaja tulee olemaan läsnä tuolla valiokunnassa puhumassa tästä asiasta. Sí, gracias. Bueno, en cualquier caso aprovecho para... Kiitos. Joka tapauksessa haluaisin kiittää teitä kaikista ponnistuksistanne, joita olette jo tehnyt, mutta toivoisin, että tämä valiokunta voisi todellakin olla tästä asiasta vastuussa ja sitten ehkä lausunto tuolla toisessa valiokunnassa tehtäisiin. Komission live, que quieran esa vielä toteaisin tässä uudelleen, että ne live-valiokunnan jäsenet, jotka haluavat mennä tuonne valiokunnan kokoukseen huomenna, voivat sinne mennä iltapäivällä. Ja puheenjohtajan ilmoitusten osalta ehdottaisin, että tuemme koordinaattoreiden ehdotusta nimittää kollega Finn van de Kamp esittelijäksi Euroopan unionin ja Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin välisen sopimuksen esittelijäksi siis. Tässä on kysymys vuosien 2007-2013 Euroopan unionin ulkoisten rajojen säännöistä. Haluaisin myös ehdottaa, että vahvistaisimme, vahvistaisimme paronitar Ludfordin esittelijäksi asiakokonaisuuteen, jossa käsitellään käännös- ja tulkkausoikeutta. Ehdottaisin, että hyväksymme Rova Hetin esittelijäksi uuteen ehdotukseen ihmisten salakuljetuksesta ja Rova Angelinin esittelijäksi lapsipornografia mietintöön. Haluaisin myös korostaa, että herra Cashman, joka aikaisemmin toimi Schengenin rajakoodeksin esittelijänä ja joka on tarkastellut neuvoston luonnosehdotusta, joka liittyy Frontexin koordinoimaan merirajavalvontaan. Tämä, tästä komitologiasta keskusteltiin viimeisimmässä valiokuntamme kokouksessa. Ja ottaen huomioon, että neuvosto hyväksyi kantansa eilen, Euroopan parlamentilla on nyt kaksi kuukautta aikaa valmistella omaa kantansa tähän asiaan. Herra Cashman ehdottaa näin ollen, että esitämme muutamia kysymyksiä oikeudelliselle yksikölle selventääksemme, onko komitologia tässä nyt asianmukainen menettelytapa tämän asian hoitamiseksi. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin etenemme tällä tavalla ja esitämme nämä kysymykset oikeudelliselle, oikeudelliselle yksikölle. Herra Käsman, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitos, herra puheenjohtaja. En halua nyt viivästyttää asioiden etenemistä, mutta haluaisin vain kertoa, että olen muistion laatinut tästä aiheesta jäsenille. Me laadimme kysymyksiä oikeudelliselle yksikölle. Tänään keskustelin neuvoston ja komission edustajien kanssa keskustellakseni ehdotuksesta. Ja tässä pitäisi nyt toimia mahdollisimman nopeasti, koska aikaraja tulee vastaan jo kahden kuukauden kuluttua. Kiitoksia, herra Cashman. Kirjaamme ylös teidän ehdotuksenne. Ja siirrymme nyt seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Eli kysymyksessä on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Espanjan painopistoalueiden esittely sisäasioiden alalla. Meillä on täällä Espanjan sisäministeri Alfredo Pérez Rubalcaban. Muistuttaisin teille, että meillä on tämän asian käsittelyä varten aikaa yksi tunti. Ministeri pitää ensin maksimissaan 15 minuutin alustuspuheenvuoron. Sen jälkeen meillä on kysymys- ja vastaussessio. Kaksi minuuttia jokaista kysymystä varten, kaksi minuuttia vastauksia varten. Ja haluaisin muistuttaa nyt, että tässä on erittäin tärkeää jokaisen pitää kiinni puheajasta niin, että saadaan mahdollisimman paljon kysymyksiä ja vastauksia mahdotettua tähän. Olkaa hyvä, hyvä ministeri. Diputados. Comparezco por primera vez en esta... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Olen ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa, tässä parlamentissa kertomassa sisäministeriön painopistealueista osa neuvoston osalta, siis sen sisäasioista 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Espanja on neljättä kertaa puheenjohtajavaltio Tiedämme, että tämä on erityisen vaativa puheenjohtajakausi. Alusta alkaen on näin ollut. Me olemme valmistelleet ohjelman yhdessä kahden muun valtion kanssa, jotka ovat seuraavina puheenjohtajavaltioina, eli Belgian ja Unkarin kanssa. Me olemme ensimmäisen valtiotrion ohjelman laatineet. Tämä on tehty mielestämme hyvin ja näin pystymme takaman jatkuvuuden seuraavan kahden puheenjohtajakauden aikana. Meillä puheenjohtajakausi sattuu hyvin tärkeään aikaan. Nyt uusi Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ollaan nimittämässä uutta komissiota ja ensimmäistä kertaa osa- ja sisäasiat jakaantuvat tuossa komissiossa ja parlamenttikin on aloittanut aloittamassa vielä uutta kautaan. Tämä yhdessä Tukholman ohjelman kautta varmasti on erityisesti esillä Espanjan puheenjohtajakaudella sisäasian osalta. Kuten tiedätte, ensimmäisiä seurauksia Lissabonin voimaanastumisesta on se, että tällä parlamentilla on selvempi rooli Euroopan unionin toimielinten keskuudessa tällaista parlamenttivat ovat eurooppalaiset halunneet, kaikki toimielimet ovat siitä toivoneet ja me on ollut, että Euroopan kansalaiset saataisiin lähemmäksi toimielimiä, eli tässä tapauksessa parlamenttia. Tähän pyritään ja koska itsekin haluan yhtyä tähän tavoitteeseen, niin haluaisin nyt jo sanoa täällä parlamentille, että toimintaa Seuraavat kuusi kuukautta teemme yhteistyötä, olemme toisillemme lojaaleja ja yhdessä käsittelemme aiheita, jotka kiinnostavat Euroopan kansalaisia. Toisaalta, kuten tiedetään, yhteispäätösmenettelystä tulee sopimuksen myötä nyt normaali päätöksentekotapa sisäasioissa. Tämä on loogista seurasta siitä, että kolmas pilari on kadonnut. Ja yhteispäätösmenettelystä seuraa se, että lähes kaikki osa-asiat ovat nyt Euroopan unionin tuomioistuimen alaisuudessa. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että Espanjan valtiona erityisen tyytyväinen siksi, että Lissabonissa – Lissabonin sopimuksen mukaan on nyt perusoikeuskirjasta tehty juridisesti sitova, ja tämä tarkoittaa sitä, että sodan jälkeisen ajan suuri saavutus otetaan mukaan meidän sääntöihimme ja tämä tekee selväksi sen, mitkä periaatteet ja arvot ovat Euroopan unionin taustalla. Nämä elementit ovat nyt osana tällä uudella aikakaudella. Olen pyrkinyt laatimaan sellaisen ohjelman, jossa huomioitaisiin kaikki nämä uudet asiat ja tavoitteena on aina se, että sisäministerin alalla eli turvallisuuden alalla toivotaan, että kansalaiset kokevat, että Euroopan unioni tuo heille lisäarvoa. Ja tämän takia olemme pyrkineet siihen, että ohjelman tavoitteet keskittyisivät kansalaisten turvallisuuteen. Me aiomme nyt eri aloittein saada kansalaiset tuntemaan itsensä turvallisiksi ja että he pystyvät omat oikeutensa toteuttamaan. Eli meidän pitää olla aina kansalaisten vapauksien puolesta ja huomioitava myös kansalaisvapauksien vaatimukset kaikissa vaiheissa. Tällaiset puitteet meille antaa perustan sopimus. Ja nyt sitten kertoisin niistä aloitteista, joista aiomme puhua seuraavien kuukausien aikana. Puhun kolmessa osassa. Ensimmäinen osa koostuu sellaista asioista, jotka ovat pakollisesti mukana asialistallamme ja sitten toiseksi puhun Espanjan ajatuksista tälle kaudelle ja sitten kolmas osio koostuisi erityisistä toimista, joiden tarkoituksena on vahvistaa poliisiyhteistyötä Euroopan unionissa. Jos lähdetään nyt ensimmäisestä osiosta, eli nämä ovat sellaisia aiheita, joita on pakko nyt työstää, koska ne ovat Euroopan unionin agendalla. Ensinnäkin Tukholman ohjelma, joka on astunut voimaan. Komission pitää nyt esittää neuvostolle Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma. Tämän pitäisi nyt työllistää neuvostoa kuuden kuukauden ajan. Toivottavasti pystymme hyväksymään ohjelman ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja sitten niin kuin muidenkin asioiden osalta haluaisin erityisesti korostaa sitä, että pitäisi tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta voitaisiin huomioida sekä neuvoston että tämän parlamentin toiveet. Puheenjohtajakaudellamme on arvioitava eurooppalaista maahanmuuttoa ja turvapaikkasopimusta, joka hyväksyttiin 2008. Tämä ei ole niinkään sisäasioita, vaan maahanmuuttoasioita ja sen takia annan maahanmuuttoministeri Korvatson puhua lisää tästä. Espanjan puheenjohtajakaudella on jatkettava joidenkin lainsäädäntöaiheiden edistämistä, joista juuri neuvotellaan. Erityisesti kyseessä on Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä ja eurooppalaiset tietojärjestelmät SIS ja PIS. Mitä tulee yhteiseen turvapaikkajärjestelmään, olemme tyytyväisiä, koska olemme pystyneet tekemään sopimuksen tähän liittyvän viraston perustamisesta ja mahdollisuuksia ollaan nyt loppuun saattamassa. Tämän takia todennäköisesti nyt kuuden kuukauden kuluessa Maltassa saamme tämän viraston toimintaan, toiminnan alkamaan. Ja olemme myös tyytyväisiä siksi, että pakolaisrahastoasiat on saatu edistettyä ja toivottavasti nyt kuuden kuukauden aikana saamme tämän uudelleen sijoittamisohjelman loppuun vietyä. Tässä on jo aika pitkälle edistytty ja aiomme jatkaa muitakin direktiivejä, asetuksia, niiden käsittelyä, jotka vaikuttavat yhteiseen turvapaikkajärjestelmään Euroopassa. Tiedämme, että eri aiheet ovat kypsyneet eri asteille ja todennäköisesti emme pysty kaikkia hyväksymään nyt tällä kaudella, mutta olisi kuitenkin hyvä päästä edistymään niin paljon, että Belgian ja Unkarin kollegat voisivat lopullisesti saada päätöksen aikaiseksi tästä toimenpidepaketista ja näin pystyttäisiin toimimaan Tukholman ohjelman mukaisesti ja 2012 turvapaikkajärjestelmä olisi olemassa. Meillä on kaksi asia, jota on pitkään käsitelty neuvostossa. Nämä ovat komission ehdotuksia, eli siis kaksi ja ja BIS. Tehän tunnette nämä molemmat järjestelmät, koska näistä on keskusteltu. Me kesäkuussa teemme uuden tarkastelun ja katsotaan sitten, jatkammeko siis kakkosen tiellä vai jatkammeko pikemminkin sissin linjoilla. Olisi hyvä, jos siis kakkosen ongelmat saataisiin ratkaistua ja minä aion kertoa parlamentille jatkuvasti siitä, miten paljon tässä on edistytty. Tämä on tietysti aina komission aloitteesta tapahtuva edistymistä Schengenin informaatiojärjestelmässä. Viisumiasiat ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan varmistaa, että toimitaan mahdollisimman avoimesti. Tämä järjestelmä, sen pitäisi astua voimaan vuoden loppupuolella. Siis kakkosella on tiettyjä ongelmia edessään. Toivottavasti nämä eivät koske VIS-ohjelmaa, vaan se pystyy astumaan voimaan silloin, kun on tarkoitus. Ja minä aion kertoa teille täällä valiokunnassa siitä, miten vistyöt edistyvät. Ja lopuksi tähän asiaan liittyen sanoisin, että perustamissopimus pakottaa tiettyihin muutoksiin. Te tiedätte, että sen mukaan meillä pitää olla sisäisen turvallisuuden komitea, jotta operatiivinen yhteistyö edistyisi. Espanjan puheenjohtajakaudella korostetaan tämän komitean tärkeyttä. Toivottavasti se voi aloittaa työnsä tällä puolivuotiskaudella niin, että pystytään varmistamaan, että kaikki turvallisuusalan instituutiot Euroopan unionissa voisivat toimia yhteen tehokkaasti. Eli ajatus olisi, että KOSI voisi aloittaa työnsä tällä kaudella. Nämä ovat siis ne aloitteet, jotka liittyvät Euroopan niin kutsutun eurooppalaisen agendaan. Ja sitten menen toiseen osioon. Nämä ovat sellaisia aiheita, joita Espanja pitää erityisen tärkeää valtiona, eikä ainoastaan kuuden kuukauden ajan. Ensinnäkin sisäisen turvallisuuden strategia. Haluamme kaudellamme hyväksyä sisäisen strategian asiakirjan. Tämä strategia on jo mainittu Tukholman ohjelmassa. Mitä tarkoitamme sisäisen turvallisuuden strategialla, mitä asiakirjaan sisältyisi. Se on lyhyt, ytimekäs asiakirja, jossa haluamme selvästi kertoa Euroopan kansalaisille ensinnäkin, minkälaisia vaaroja ja uhkia meillä on eri Euroopan maissa, mitkä tällaiset vaarat ja uhat ovat yhteisiä meille kaikille. Ja sitten seuraavaksi kerromme, miten olemme edistyneet institutionaalisesti, jotta voimme torjua näitä riskejä, esimerkiksi Europolin perustaminen, Eurojustin, Frontexin perustaminen ja tietysti myös meidän terrorismin vastaisen työn koordinaattorin tehtävä. Ja sitten strategisessa asiakirjassa on mainittava myös Euroopan turvallisuusmallin perusta. Ensinnäkin pitää lähteä liikkeelle niistä periaatteista ja arvoista, jotka ovat tuon mallin taustalla. Tärkeintä on yksilön vapaus ja kansalaisten perusoikeuksien kunnioittaminen. Ja neljänneksi tämä sisäisen turvallisuuden strategia, sen pitää kattaa ne kymmenen työlinjaa, jotka ovat instituutioiden mielestä tärkeitä, kun pyritään torjumaan uhkia, joita kohdistuu turvallisuuteen. Me siis haluamme saada kansalaiset lähemmäksi Euroopan instituutioita, olemme pyrkineet parantamaan heidän turvallisuuttaan ja haluamme näin tehdä heille selväksi, minkälainen meidän turvallisuusstrategiamme on. Haluamme, että kansalaiset ymmärtäisivät, että heidän huolensa heijastuvat Euroopan unionin institutionaalisiin toimiin. Ja sitten toisaalta tässä toisessa osiossa haluamme edistää transatlanttisia suhteita. Olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeitä ne ovat Euroopan turvallisuuden osalta. Äskettäin meillä on ollut esimerkkejä siitä, minkälaisia yhteisiä uhkia meillä on. Detroitin isku, joka ei kuitenkaan onnistunut, muistuttaa meitä siitä, että radikaali islami, terrorismi on yhä uhka ja se kohdistuu lähinnä meidän kaupalliseen lentoliikenteeseemme. Olemme muutaman päivän sitten Toledon kaupungissa pidetyssä epävirallisessa neuvostossa keskustelleet tästä asiasta Yhdysvaltain edustajan Napoletanon kanssa, joka on vastuussaan näistä turvallisuusasioista. Olemme pyrkineet nyt keskustelemaan ja parantamaan lentokenttien turvallisuutta ja myös sieltä lähtevien koneiden turvallisuutta. Me pyrimme yhä paremmin valvomaan räjähteitä ja tiedonvaihtoa ja teknistä kykyämme. Toisaalta pitää edistää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, joista usein nämä uhat ovat lähtöisin. Tämä islamilaisen terrorismin alue ei kuitenkaan ole ainoa, jolla haluamme tehdä yhteistyötä. Yhdysvaltain kanssa haluamme tehdä muitakin asioita. Haluamme parantaa suhteitamme, mitä tulee järjestäytyneeseen kansainväliseen rikollisuuteen, rajat ylittävään rikollisuuteen ja tätä varten meillä on kokouksia. Sisä- ja oikeusasian ministerit kokoontuvat Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kesken huhtikuussa ja tuolloin ehdotamme toimia, joiden tavoitteena on vahvistaa oikeuden, turvallisuuden, vapauden alaa, transatlanttista alaa. Ja sitten lopuksi kolmas osio. Nämä ovat sellaisia aiheita, jotka myös kiinnostavat meitä tällä kaudellamme ja voisimme laittaa ne otsakkeen alle, jossa sanotaan aloitteita, joilla pyritään parantamaan yhteistyötä poliisivoimien välillä. Tätä varten ehdotamme, että ensin miettisimme itse yhteistyömuotoja, eli siis jotta poliisit voivat tehdä yhteistyötä, on tärkeää, että poliisivoimat luottavat toisiinsa. Jotta luottamusta saataisiin aikaiseksi, niin on edistettävä yhteistyötä ja yhteistä koulutusta. Tähän pyrimme edistämällä yhteistyötiimien käyttöön. Ne löytyvät Prumin sopimuksesta ja pyrimme edistämään tiedonvaihtoa poliisivoimien välillä ja haluamme myös panna käytäntöön niin kutsutun poliisi Erasmus-ohjelman, joka tarkoittaa sitä, että poliisimme koulutuksessa käytettäisiin hyväksi kaikkea sitä, mitä on opittu korkeakoulukoulutuksesta. Eli tarkoitan opiskelijavaihtoa, yhteistyötä koulutusalalla. Näillä toimilla pyritään vahvistamaan poliisiyhteistyötä. Vahvistusta tarvitaan myös jokapäiväisissä toimissamme, kun pyrimme torjumaan terrorismia, kun torjumme järjestäytynyttä rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa ja myös huumausainekauppaa. Nämä ovat neljä aihetta, jotka huolestuttavat Euroopassa erityisesti. Olen jo puhunut terrorismista liittyen Yhdysvaltoihin ja nyt haluaisin sanoa, että puheenjohtajakaudellamme aiomme seurata strategiaamme ja toimintasuunnitelmiamme, joilla pyrimme torjumaan terrorismia Euroopan unionissa. Erityisesti haluamme valvoa räjähteitä. Meidän pitää saada varhaisen hälytyksen järjestelmä aikaiseksi maiden välillä. Tarvitsemme järjestelmän, jolla voidaan taata jäljitettävyys, jos puhutaan räjähteiden yhteisön sisäisestä räjäytylittävästä kaupasta. Meidän on saatava aikaiseksi yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, yhteisiä tiimejä, tarvitsemme yhteistä koordinaatiota ja kaikissa maissa lähes on näitä koordinaatiokeskuksia, jotka tulevat tämän työhön mukaan. Ja kun terrorismista puhutaan, niin haluaisin muistuttaa, että emme myös jakaa parhaita käytänteitä liittyen terroristien radikalisointiin ja terroristien värväämiseen. Kaikilla mailla on omia ohjelmiaan tähän liittyen ja tähän liittyy oikein mielenkiintoisia toimintoja ja meidän pitää tutkia niitä yhdessä. Puhuin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Europol on analysoinut tätä tilannetta ja on selvää, että tämä on toinen suuri uhka, joka meihin kohdistuu, ja jonka huomioimme kaudella me aiomme vastustaa kyberrikollisuutta, tietoverkkorikollisuutta vastustamme rahan pesurikoksia ja aiomme miettiä myös niiden varojen käyttöä, jotka ovat peräisin näistä toimista. Ja sitten emme vahvistaa toimia Länsi-Balkanin alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Senegalissa. Tämä on hyvin tärkeää järjestetyn rikollisuuden osalta. Annamme tukea Europolille, joka nyt aloittaa toimintansa virastona tänä puolivuotiskautena ja jo me myös miettiä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyä ja annamme rikollisuuden ehkäisyverkostolle kaksi aloitetta, jotka liittyvät nuorten ja naisten rikollisuuden ehkäisyyn, erityisesti nuorisorikollisuutta ja sen ehkäisyä ja naisiin ja nuoriin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy ovat nämä aiheemme siis. Mitä tulee maahanmuuttoon, me haluamme jatkaa integroitua, integroin lähestymistavan käyttöä tässä, niin kuin jo sanoin. Eli haluan tehdä yhteistyötä kauttakulkumaiden ja lähtömaiden kanssa. Pitää edistää laillista maahanmuuttoa ja pitää huomioida myös kehitys, niin kuin kaiken kattava politiikka, sen pitäisi toimia. Frontex tarvitsee komission neuvoston tukea, jotta se pystyy paremmin täyttämään tehtävänsä. Sitten otamme huomioon myös kaiken sen, mikä liittyy asiakirjojen väärentämiseen. Tämä on yksi tärkeitä osia laittoman maahanmuuton vastustamisessa. Ja sitten lopuksi mainitsisin vielä huumausaine salakuljetuksen. Meillä on foorumeja Karibian ja Senegalin, Lissabonin, Tulonin ja Akran alueilla, jotka toimivat oikein hyvin. Me haluamme vahvistaa näitä foorumeja ja haluamme tehdä yhteistyötä, jotta voidaan vastustaa ja torjua kokainin tuloa Länsi-Afrikan kautta Eurooppaan. Ja sitten lopuksi meillä on vielä kaksi kolme aihetta, joita ei mielestämme ole tarpeeksi pitkään mietitty neuvostossa. Tarkoitan nyt naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä on asia, joka huolestuttaa kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikki valtiot ovat sitä työstäneet ja sitä kannattaisi miettiä myös yhdessä. Ja sitten pelastuspalvelu, erityisesti jos ajatellaan tulipalojen ehkäisyä ja niiden sammuttamista. Ja sitten lopuksi turvallisuus ja kokemuksia, mitä eri maissa tällä, tältä alalta on. Tässä siis perusajatuksemme. Kuten voitte havaita, Tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma, mutta kuitenkin realistinen ohjelma. Ja lopuksi voin vain toistaa sen, mitä aluksi sanoin. Me aiomme tätä työtä tehdä tietysti yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja erityisesti tämän parlamentin kanssa. Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Gracias, ministro. Kiitokset teille, hyvä ministeri. Ja seuraavaksi meillä on tämä kysely- ja vastauskierros. Ja minulla on täällä jo hyvin pitkä valiokunnan jäsenten puhe, puhujalista. Jokaista kysymystä varten on enintään kaksi minuuttia samoin kuin vastauksia varten, joten tätä aikaa ei kuitenkaan ole pakko käyttää kokonaan, joten todella pyytäisin, että jos voisitte mahdollisimman lyhykäisesti puhua, saisimme mahdollisimman paljon kysymyksiä mahtumaan tähän. Ensin herra Dias de Mera. Siihen. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa hyvä ministeri ja parhaimmat menestyksen toivotukseni tärkeän tehtävänne. Tukholman suunnitelma, toimintasuunnitelma, nämä ovat erittäin tärkeitä haasteita ja pyytäisin ministeriltä tähdennystä siitä, millainen tulee olemaan sisäisen turvallisuuden komitean rakenne. Sitten sitten toinen prioriteetti, eurooppalainen kansalaisuus ja taistelu perheväkivaltaa vastaan. Nämä ovat tärkeitä, mutta pyytäisin myös apua toisenlaisille uhreille, terrorismin uhreille. Tässä me todella tartumme komission jäsen Bajon lupauksiin, että me saamme todella eurooppalaisen uhrien perusoikeuskirjan. Meillä on tässä kolme muutakin erittäin kuumaa aihetta. Ensinnäkin kansalaisvapaudet ja turvallisuus. Viittaan tässä Swiftiin, PNRn ja vartaloskannereihin. Mitä mieltä olette näistä? Sitten sisäasiat. No, minä olen yhtä mieltä näistä yhteisistä poliisivoimatiimeistä, mutta tässä puuttuu meiltä vielä neuvoston yksimielisyys. Millä tavalla aiotte tehdä näistä yhteistiimeistä operatiivisia. Ja sitten Europolista. Pyytäisin todella teitä, hyvä ministeri, muistamaan, että Europolin elinvoimaisuus riippuu todella parlamentista, joten toivon, että muistaisitte tämän Lissabonin sopimuksen hengessä meitä. Meillä on täällä Kirkhopin ja Diaz Meran mietinnöt. Sitten terrorismista vielä. Meillä on aivan liian paljon erilaisia rakenteita Euroopassa. Europol, koordinaattorit, tilannekeskus ja niin edelleen. Tiedätte kyllä, miten tämä hoidetaan. Tehdään tämä homma nyt kunnolla Euroopassa. Mitä vissiin ja sisin tulee, niin tästä puhuu se, joka parhaiten tämän asian tuntee, eli Carlos Coelho. Lopuksi vielä ministeri. Nyt pitäisi todella vahvasti puuttua kyberrikollisuuteen ja pedofiliaan. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä ministeri, olkaa hyvä. No en tiedä, onko mahdollista kahdessa minuutissa kaikkiin näihin moninaisiin kysymyksiin vastata. Kaksi tuntiahan tässä nyt meni, menisi, jotta voisin kattavasti näihin vastata, joten hyvin nopeasti tässä meneen ja pyydän hieman armon aikaa myös puheenjohtajalta. Vielä emme ole täysin määritelleet, kuka tulee kuulumaan tähän kosiin. Tällä hetkellä, no tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, niin minun mielestäni tähän sisä- ja turvallisuuskomiteaan siihen pitäisi kuulua jäsenvaltioiden korkeimmat poliisiedustajat ja sitten tässä pitäisi olla poliisin pääjohtajien task force työryhmä, Minun mielestäni tämä sisä- ja turvallisuusyhteistyölin on hyvä mahdollisuus taata operatiivinen yhteistyö. Siis ei tarkoita, että tämä olisi operatiivinen, vaan tämä takaa yhteistyön operatiivisissa asioissa. Ja meillähän on näitä eri elimiä, Frontex, Europol ja koordinaattori, joita voidaan täällä tukea. Joten meillä on todella mahtava mahdollisuus antaa tässä nyt pontta tälle. E, ja tämä elin ei ole liian byrokraattinen. Me emme halua luoda sellaista elintä, joka toimii muilla sellaisilla alueilla, joilla on jo muita toimijoita. Ja tällä elimen, tämän elimen täytyy luoda riittävästi vastuuta jäsentensä keskuudessa niin, että se todella voi olla operatiivinen. Sitten terrorismin uhreista. Mä no, olen aivan täysin yhtä mieltä teidän kanssanne. Ajan puutteen vuoksi en voinut viitata tähän nimenomaiseen kysymykseen. Erityisesti tästä ongelmasta on kärsinyt meidän maamme, mutta koko Eurooppa myös. Ja tulen tekemään kaikkeni tästä pitäkseni asia esillä. Swift, PNR ja vartaloskannerit sitten. No Swift-keskustelu Tämähän kuuluu työasiaministerille. En siihen nyt syvenny sen enempää. Minusta nyt ei, ministeri korjaa siis oikeusministerin asioitahan tämä on. Mielestäni olisi omalta taholtani vastuutonta, jos en sanoisi teille, mitä mieltä sisäasiaministerinä olen tästä asiasta. Minä täysin ymmärrän erimielisyydet, joita tähän liittyy. Ymmärrän Euroopan parlamentin kohtaamat hankaluudet ja ymmärrän myös, että Euroopan parlamentti ja Hanu haluaa todella syventyä tähän asiaan ja analysoida syvällisesti sitä, mitä tässä tehdään. Mutta pyytäisin, että pohtisitte kahta asiaa. Ensinnäkin SWIFTin hyödyllisyyttä, miten hyödyllinen se voi olla rikollisuuden torjunnassa, ennen kaikkea terrorismin torjunnassa. Meidän ei pitäisi unohtaa todellakaan sisä, sisäisen turvallisuuden kysymyksissä tätä hyödyllisyyttä. Ja toiseksikin komissiohan pyysi ennen Espanjan puheenjohtajuuskautta, mutta minäkin olen vastuussa tästä. Meillä on tämä yhdeksän kuukauden siirtymävaihe niin, että Euroopan parlamentti voisi tarkastella tätä ja miettiä erilaisia ennaltaehkäiseviä toimia, varo, varotoimia ja niin edelleen. Ja kolmanneksi toivoisin, että tässä muistaisitte, että kysymys on sopimuksesta kumppanimme kanssa, kun haluamme torjua terrorismia ja rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta, ja puhun kumppanina tässä Yhdysvalloista. Me olemme nyt hyvin vaikeassa vaiheessa, ja meidän pitäisi ottaa tämä huomioon, kun päätöstä teemme. Muistutan vielä, että tämä ei ole minun toimivaltuuksiini kuuluva asia ja pyydän, että muistatte oikeusministerin muutama päivä sitten Toledossa esittämät näkemykset tässä otetaan huomioon tämä yhdeksän kuukauden siirtymäaika. tietäen, että tämä on väliaikaista ja tässä järjestelmässä tullaan ottamaan huomioon Euroopan parlamentin kanta, koska Euroopan parlamenttihan edustaa kansalaistemme näkemyksiä ja pelkoja. Kansalaiset, jotka haluavat elää turvallisuudessa, mutta jotka haluavat myös pitää kiinni yksityisyydestään. Sitten PNR-järjestelmä, tietojenvaihtojärjestelmä Yhdysvaltojen kanssa. Tiedetään loistavasti, että sellainen on olemassa sisäasiaministerit ovat aivan valmiita myös luomaan eurooppalaisen tietojenvaihtojärjestelmän meidän mielestämme ei ole hyvä, että meillä on Yhdysvaltojen kanssa pelkästään tällainen järjestelmä. Tietysti keskustelun tästä täytyy käydä Euroopan parlamentin kanssa, vaan meillä täytyy olla myös eurooppalainen järjestelmä. Ja me voimme Euroopan parlamentin kanssa miettiä vastaavia PNR-järjestelmiä. Meidän täytyy miettiä, mitä varat toimia, mitä rajoituksia siinä täytyy olla niin, että tämä erittäin herkkä tasapaino turvallisuuden ja yksityisyyden suojan välillä pysyy, niin kuin Euroopassa on ollut pitkään, aina itse asiassa. Niin kuin alussa sanoin tuossa, me olemme pitäneet hyvin vahvasti kiinni tästä tasapainosta, ja tämä on yksi Euroopan unionin peruskivistä, ja meidän täytyy pitää huolta tästä. Sitten vartaloskannerit. No, minä odottaisin tässä nyt mielelläni komission kirjoittamaa kolmea tutkimusta, jossa tutkitaan ensinnäkin vartaloskannereiden hyödyllisyyttä, mitä niillä voidaan saavuttaa, mitä niillä ei voida saavuttaa. Toiseksikin luonnollisesti tutkitaan myös vartaloskannarien yhteensopivuutta henkilösuojan kanssa eritoten yksityissu- yksityisuuden yksityisyyden suojan kanssa ja kolmanneksikin henkilöskannereiden vaikutusta terveyteen. Kun meillä on nämä kolme tutkimusta valmiina komissiolta, voimme käydä hyvin vakavaa keskustelua sitten ja miettiä, onko, ovatko vartaloskannerit tarpeellisia ja päästäänkö tästä asiasta yhteisymmärrykseen Euroopassa. Tässä olivat nämä seikat nyt ja muuten olen yhtä mieltä herra Viestemerän kanssa ja Frontexista voimme varmaan pysyä myöhemmin. Köszönöm szépen. Örömmel hallottam, miniszter úr elkötelezettségét a stokholmi program Kiitos. Az egyik legfontosabb feladatnak. Valóban a spanyol... On selvää, että tästä Tukholman ohjelma on hyvin hoidossa ja tässä Espanjan puheenjohtaja valtio on nyt ensimmäinen puheenjohtajavaltio, joka toimii Lissabonin sopimuksen nojalla ja tekee hyvää yhteistyötä sitten Belgian ja Unkarin kanssa. Tähän mennessä tämä yhteistyö on ollut varsin hedelmällistä ja olen varma, että tulevatkin puheenjohtajavaltiot jatkavat hyväksi havaitulla tiellä. Minulla olisi muutama kysymys. Ensiksi toteaisin, että olemme havainneet, että kehitys on kulkemassa siihen suuntaan, että kaikissa EU-maissa – on samantyyppinen viisumijärjestely Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Olemme kuitenkin havainneet joitakin takapakkeja, nimittäin Kanada on nyt ilmoittanut, että Tsekin tasavallan kansalaisilta vaaditaan viisumi ja haluaisin tietää, aikooko Espanja ryhtyä tältä osin toimenpiteisiin, koska on toki tärkeää, että tämän tyyppisiltä tilanteilta tulevaisuudessa vältyttäisiin. Toinen kysymykseni liittyy itäisen kumppanuuden maiden viisumijärjestelyihin. Mikä on kantanne niihin liittyen? Kiitoksia hyvin lyhykäisesti. Kuten tiedätte, viisumipolitiikka kuuluu sisä- ja oikeusasioiden, anteeksi, ulkoministerien toimivaltuuksiin, vaikka perinteisestihän meitä aina kuullaan silloin, kun mietitään viisumien myöntämisen osalta tiettyä joustoa. Sitten nämä viisumit Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Tiedätte, että Euroopan unionissa on vielä viisi jäsenvaltiota, joilla on, no sanotaanpa nyt sellainen järjestelmä, jota ei voida hyväksyä Yhdysvaltojen suuntaan. Puhun tästä viisumi järjestelystä. Viiden vuoden kuluttua niillä pitäisi olla samanlainen tilanne kuin muillakin EU-jäsenvaltioilla. En voi myöskään hyväksyä sitä, että Kanadassa vaaditaan Tsekin kansalaisilta viisumia. Viime vuoden marraskuussa meillä oli ministerineuvoston kokous, jossa me sovimme, että pyydämme komissiota tässä olemaan kiireisesti yhteydessä Kanadan viranomaisten kanssa, niin että siellä ymmärretään, että tämä on syrjintää, jota me emme voi hyväksyä. Yes, thank you, chair, and... Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos ministerille tästä alustuksesta. Aluksi haluaisin todeta olevani tyytyväinen siihen, että olette valinneet yhdeksi painopistealueeksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan. Mutta pari kriittistä kommenttiakin minulla on liittyen SWIFT-järjestelmään ja matkustajatietoihin. Olemme päätöslauselman näistä matkustajatiedoista tehneet jo marraskuussa 2008, jossa pyysimme neuvostolta selvityksiä tähän matkustajatietorekisteriin liittyen. Emme ole saaneet vielä vastauksia, me haluaisimme todellakin saada nämä vastaukset. Sitten SWIFT-asiasta korostitte sitä, kuinka hyödyllistä SWIFT-tiedot ovat. Ja me haluaisimme vähän lisätietoja tästä hyödyllisyydestä ja itse asiassa olemme asettaneet tämän hyödyllisyyden ehdoksi äänestykselle täysistunnossa pari viikon kuluttua. Haluamme ensiksi tietoa tästä hyödyllisyydestä. Me olemme vasta saaneet tietoja sopimuksen liitteistä, joihin voidaan sitä paitsi tutustua vain turvatussa huoneessa neuvoston rakennuksessa, ja tämä ei minusta ole mikään hyvä esimerkki toimielinten välisestä yhteistyöstä. Ensimmäinen helmikuuta tämän sopimuksen pitäisi astua jo voimaan, joten tässä neuvosto on varsin myöhään liikkeellä pyytäessään parlamentin suostumusta asiaan. Me olemme virallisesti jo vaatineet neuvostoa lykkäämään täytäntöönpanoa. Meille kerrottiin, että se ei onnistu. Miksi ihmeessä? Me saimme aikaa tutustua asiaan vain viisi päivää, eikä meillä ollut mahdollisuutta tutustua kaikkiin tarvittaviin asiakirjoihin. Tämä ei ole hyvä alku uudelle yhteistyölle Lissabonin sopimuksen hengessä. Ja sitten vielä sellainen asia, että Euroopan unioni aikoo vihdoin liittyä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen, mutta jotkut jäsenvaltiot eivät vieläkään tunnusta Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen ähm, <clears throat> auktoriteettia. Ja ymmärtääkseni Espanja on näin jo tehnyt. Haluaisin tietää, mikä on tilanne tältä osin. Kiitoksia. Kiitän tästä tuesta, jota olette antaneet naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Ja sitten matkustajatietovaihto. Meillä on tällä hetkellä väliaikainen sopimus Yhdysvaltojen ja Australian kanssa. Se on väliaikainen. Sitä täytyy siis keskustella täällä Euroopan parlamentin kanssa, samoin kuin meidän täytyy keskustella myös sisäasiainministerien kesken, eh, jättämättä ulkopuolelle eh, ulkoministereitäkään, jotta saisimme eurooppalaisen tietojenvaihtojärjestelmän. Meidän täytyy miettiä, millaisia tietoja tässä pyydetään, mitä varotoimia täytyy olla, mitä rajoituksia ja näin ollen nämä uudet matkustajatietovaihtojärjestelmät, näistä keskustellaan täällä Euroopan parlamentissa. Yhdysvaltojen kanssa meillä on väliaikainen sopimus ja siitäkin täytyy keskustella, jos me pääsemme eurooppalaisen eurooppalaisesta PNR-sopimuksesta ministerien kesken joskus yhteisymmärrykseen, niin aina tässä tullaan kuulemaan Euroopan parlamenttia. Mielestäni minun täytyy tuoda esille se, hyödyllisyys, joka on tällaisella tietojen vaihdolla. Puhun tässä nyt näin sisäasiaministerin näkökulmasta. En puhu erilaisista hyväksymismenetelmistä tällaisen väliaikaisen SWIFT-järjestelmän osalta täällä parlamentissa, vaan kuten te tiedätte, tässä nyt on kysymys väliaikaisesta sopimuksesta yhdeksän kuukauden välivaiheesta tässä, eikä tämä tule ole mitään uutta. Jälleen kerran tässä pidennetään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Te, uskokaa minua, tämä yhteistyö on välttämätöntä turvallisuuden kannalta. Ja näiden yhdeksän kuukauden aikana yritetään vastata näihin huolenaiheisiin joita, ja pelkoihin, joita Euroopan parlamentin jäsenillä on, koska teidän pelkonnehan heijastavat myös kansalaisten näkemyksiä. Uskon, että me voimme tehdä hyvää työtä, voimme saada hyvän tietojenvaihtojärjestelmän ja on todella tärkeää se keskustella asiasta Euroopan parlamentin kanssa. Herra Romero. Uh, Kiitos. Minäkin haluaisin tietysti onnitella teitä ja tervehtiä teitä tässä yhteydessä. Muutama aihe. Ensinnäkin haluaisin korostaa erästä asiaa. Tähän ei välttämättä tarvitse vastata, mutta kuunnelkaapa tämä viesti Swiftiin liittyen neuvostossa teidän pitää nyt olla tietoisia siitä, että se, mitä siellä päätetään, on tapaus, Se, mitä tässä odottelemme ja mitä aiomme kertoa oikeusministerille, on, että tällä alalla ei edistytä, jos ei saada parlamentin päätöstä liittyen sisältöön ja myös menettelyyn. Eli tämä on asia, joka on nyt jo tullut esille muissakin puheenvuoroissa. Ja sitten toinen aihepiiri, johon, joka on selvempi vastuualue, eli kaikki kysymykset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja maahanmuuttoon. Minä mainitsen tämän yhdessä, vaikka tämä ei välttämättä ole aina paras tapa. Usein on kyse kahdesta eri aihepiiristä. Eli nyt korostaisin yhtä ongelmaa, joka on tullut esille viime päivinä, eli ajatellaan, että ollaan liian luottavaisia. Tämä johtaa sitten muihin ongelmiin, jos ajatellaan, mitä Vikin kaupungissa on tapahtunut Espanjassa. Ja tämä johtaa sitten muihin seurauksiin ja kaikki menee sekaisin. Eli jos ajatellaan maahanmuuttovirtojen hallinnointia, tämä sopimus perustuu yhä vielä turvatoimille, mutta on mietittävä myös juridisia mekanismeja, joita ei ole tarpeeksi. Eli liittyen turvapaikkapolitiikkaan kysyisin, onko mahdollista, että ihmisoikeuksien puolustajille annettaisiin viisumi. Tämä on asia, josta neuvosto ei päätöstä ole tehnyt. Ja sitten lopuksi ihan lyhyesti poliisivoimien koordinointi. Te mainitsitte jäsenvaltioiden poliisivoimien ja Euroopan poliisivoimien sen, eh, koordinoimaan. Entä sitten ne maat, joiden sisällä on erilaisia poliisivoimia, jotka ovat myös tärkeitä? Panen merkille nämä kannat, joita täällä olen kuullut ja joista osan jo tunsinkin SWIFT-aiheen osalta. Ja Huomennahan oikeusasiaministeri voi kenties antaa vastauksia joihinkin kysymyksiin, joihin minä en voi vastata, koska niissä minulla ei ole toimivaltuuksia, enkä tiedä missä ollaan menossa tällä hetkellä välttämättä. Sitten turvallisuus ja maahanmuutto. Omassa johdannossa ilmaisin, millä tavalla mielestäni pitäisi käsitellä maahanmuuttokysymyksiä meillä täytyisi olla eurooppalaista maahanmuuttopolitiikka, ja tämähän heijastuu tällä tavalla myös sopimuksessa. Ja tämän politiikan täytyy olla luonteeltaan globaalia. Siihen täytyy liittyä kolme elementtiä, jotka ovat mielestäni koko ongelman pohjana. Maahanmuutto, siis laillinen maahanmuutto. Eurooppa tarvitsee työtä, tekevää, työtä tekeviä ihmisiä Euroopan ulkopuolelta. Tämä on tämä laillinen maahanmuutto. Tämän lisäksi täytyy torjua laitonta maahanmuuttoa. Ei voida rajat sulkemalla taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan, vaan yhteistyöllä lähtömaiden kanssa. Ja voidaan tehdä tätä yhteistyötä vain, jos tarvitaan myös laillisia mahdollisuuksia päästä Eurooppaan. Nämä ovat osia globaalia politiikkaa, jotka kuuluvat eri yksiköille, mutta ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Oman yksikköni täytyy aina ottaa huomioon nämä kaksi muuta aspektia, muuten emme pääse kokonaisuuteen. Lähtö- ja maahan kattokulkumaiden täytyy tehdä yhteistyötä kanssamme, mutta tässä ei päästä minnekään, jos meillä ei ole yhteistyötä ja jos emme yhdessä torju laitonta maahanmuuttoa näiden maiden kanssa – Tämähän liittyy perinteisessä määrin mielessä turvallisuuteen. Ja tämä keskustelu, jonka toitte esille, sillä on muita hyvin poliittisia sävyjä. Ja Espanjassa on tiettyjä poliittisia pelkoja tässä. Ei tässä pidä toimia niin, että tässä, tässä tulee mukolaisviha mielistä luonnetta tähän keskusteluun, vaan täytyy toimia toisella tavalla. Sitten turvapaikkakysymykset, no en tunne tätä asiaa syvällisesti ja poliisiyhteistyöstä tiedätte mikä meidän kantamme on. Tästähän Espanjan parlamentissa on usean otteeseen puhutaan. Meillä on oikein hyvää yhteistyötä liittovaltio federatiivisen ja niin sanottujen valtioiden poliisien kanssa. Kaikkihan tämän tuntevat. Buenas tardes, señor ministro. Una pregunta en portugués. Hyvää iltapäivää, Portugalinkielinen kysymys seuraavaksi. Itse asiassa kaksi kysymystä, jotka liittyvät liikkumisen vapauteen. Ensinnäkin Atlantita ylittävästä ja toiseksi eurooppalaisesta. Te puhuitte vahvistetusta yhteistyöstä ja terrorismin torjunnasta Yhdysvaltojen kanssa. Eurooppalaiset kansalaiset ymmärtävät, että jotta voitaisiin vastata kansainvälisen terrorismin uhkaan, tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Kuitenkin Yhdysvaltojen puolelta täytyy tulla myös luottamuksen osa, osoituksia. Eritoten ajatellaan näitä mustia matkustajaluetteloja. luetteloja amerikkalaisiin liittyviä näitä liittyviä listoja on uudelleen tarkasteltu, mutta Euroopan kansalaisten osalta ei näin ole toimittu. Eikä myöskään ole vastattu näihin vetoomuksiin. Poistaa jotakin nimiä täältä. Sitten toiseksikin eurooppalainen vapaan liikkuvuuden alue, no tämä on erittäin tärkeä Euroopalle. Tämä ei voi olla abstrakti alue kuitenkaan, abstrakti vapaus, vaan tämä täytyy olla konkreettinen. Tämä liittyy perheisiin, aviopuolisoihin, espanjalainen portugalilaisen kanssa esimerkiksi. No meillä täytyy olla vapaa liikkuvuus koko Euroopan alueella. Mitä ministeriö aikoo tehdä, jotta voidaan taata tämä vapaus? Odotammeko me siihen asti, että nämä vapaudet tunnustetaan ei jäsenvaltioiden valittujen edustajien kautta, vaan prosessien jälkeen. Sitten ministeri Swift-järjestelmästä. Ei tässä ole kysymys pelkästään väliaikaista sopimuksesta, vaan sopimuksesta, joka tulee vakiinnuttamaan käytäntöjä, joita tullaan jatkamaan näiden yhdeksän kuukauden jälkeen. Nämä ovat tietoja, joita kerätään, jotka jäävät yhdysvaltalaisten käyttöön viideksi vuodeksi. Ja me tiedämme, että tämä SWIFT-sopimus, vaikka nyt se on väliaikainen, se tulee jatkumaan. Tässä tullaan tekemään joitakin sellaisia päätöksiä, jotka ovat peruuttamattomia. Tämä kyllä huolestuttaa parlamenttia. Kiitos ministeri. Niin, aivan lyhyesti. Ja anteeksi, kun minä tässä ensin kuuntelin teitä espanjan kielellä ja itse asiassa olisin ehkä ymmärtänyt teitä paremmin, jos olisin kun suoraan portugalin kielellä. Eli mitä tulee Yhdysvaltoihin, eli te ilmeisesti esitätte kysymyksiä, joka liittyy yhtäläisyyttä, niin pyydetään, että yhdysvaltalaiset kohtelisivat Euroopan kansalaisia samoin kuin me kohtelemme heitä, eli siis vastavuoroista kohtelua, vaatikaamme samaa, mitä heiltä, mitä he vaativat meiltä. Yleisesti ottaen siis... Ihan yksinkertaisesti vain Yhdysvalloissa tällä hetkellä käydään keskustelua matkustajien mustien listojen uudelleen tarkastelusta Yhdysvalloissa. Meidän pitäisi hyödyntää nyt tätä hetkeä vaatiaksemme Yhdysvalloilta, että myös tätä eurooppalaisten matkustajien mustaa listaa tarkastellaan uudellaan. Ja sitten voidaan esittää vetoomus, jos vääräistä syistä on nimi siellä luettelossa. Niin, todellakin niitä tarkastellaan uudelleen. Muun muassa siksi, että nyt katsotaan, mikä meni väärin tässä Detroitin pommiiskuyrityksessä. Todennäköisesti tässä analyysi oli ongelmana ja tietojen yhdistely. Minä aion nämä antamanne tiedot eteenpäin Yhdysvaltain viranomaisille keskusteluissamme. Ja sitten jos ajatellaan ihmisten vapaata liikkuvuutta ja puolisoiden vapaata liikkuvuutta. Tietysti perheoikeus vaihtelee maiden välillä ja tässä asiassa olen samaa mieltä kansanne ja pyrin siihen, että jos meidän maassamme henkilöitä pidetään perheen jäsenenä, niin että näin toimittaisiin myös muissakin maissa. Tähän pyrimme. Joka tapauksessa ihmisten liikkuvuus on syrjen välttämättömästi kyllä taatu ja tätä kautta voimme pyrkiä edistymään. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy Swiftiin, eikö? Ja taas en ymmärtänyt kaikkia yksityiskohtia, mutta tarkoitan sitä, että emme tässä nyt pyydä mitään, mihin ei voitaisi tehdä muutoksia myöhemmin, vaan että yhdeksän kuukauden ajan jatkettaisiin sitä, mitä on tähän asti tehty, ja sitten tämän ajan kuluessa tarkasteltaisiin asia uudelleen ja sitten laadittaisiin ehdotus jatkosuunnitelmaksi jo niin, että otetaan huomioon kaikki se, mikä parlamentti ehkä huolestuttaa. Tarvitaan avoimuutta ja erilaisia takeita. Pitää saada aikaiseksi tasapainoa vapauden ja turvallisuuden välillä ja sen takia tämä Euroopan yhteisö on olemassa. Grazie Presidente. Eh, io la ringrazio per, eh, signor Ministro, per alcuni... Kiitos, herra ministeri. <clears throat> Hyvä, että otitte esille näitä tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi islamiterrorismin vastainen taistelu. Ja olisi hyvä, että poliisivoimia todella vahvistettaisiin vaikka tällaisen Erasmus-järjestelmän kautta. Näin Euroopan unioni voi todella päästä näissä asioissa eteenpäin, mutta vähän epäselvästi esititte tämän laittoman maahanmuuton torjunta-asian. Mitä tarkoitatte konkreettisesti sillä, kun pyrimme torjumaan laitonta maahanmuuttoa? Presidentti Sarkozy on aivan selvästi sanonut, että meidän ei pidä kuitenkaan – toimia niin, että joutuisimme Italian kaltaiseen tilanteeseen. Mitä Italiasta olisikaan tullut, jos herra Maroni ei olisi tullut väliin ja muuttanut politiikkaa? Espanja on Italian tavoin maa, jossa laiton maahanmuutto on varsin suuri kysymys. Minusta teidän pitäisi nyt antaa meille selvät sävelet. Mitä tarkoitatte konkreettisesti laittoman maahanmuuton torjunnalla? Miten aiotte torjua sitä aivan käytännössä? Trataba de explicárselo antes. No, yritin aikaisemminkin tätä jo selittää hyvin lyhykäisesti nyt uudestaan. Laitonta maahanmuuttoa vastaan tarjel, taistellaan mielestäni rajoillamme. Niitä puol- puolustetaan oli kysymys maa, vesi tai ilma rajoista. Vesiraja on kaikista hankalin puolustaa. Tämän vuoksi me osan Frontexin voimavaroista suuntaamme nimenomaan sinne valitettava äh, seuraus myös tällaista laittomasta maahanmuutosta meritse on se, että ihmiset voivat hukkua. Tämä on myös humanitaarinen tehtävä. Meidän täytyy estää että se, että rajojemme kautta tulee ihmisiä Eurooppaan ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja. Me tarvitsemme turvalliset rajat. Sitten meillä täytyy olla yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ensinnäkin palautuspolitiikka ja yhteistyö laittoman maahanmuuton torjunnassa lähtömaiden tai kauttakulkumaiden kanssa. Anna teille esimerkki, jotta ymmärtäisitte, mistä nyt puhun, ja tämä varmasti hyvin heijastelee sitä käytäntöä, joka meillä täytyisi olla. Espanjalla oli ongelma vuonna 2006 Senegalin kanssa, todella suuri ongelma, koska maahamme tuli tuolloin lähestulkoon 20 000 senegalilaista. Tällöin me käynnistimme yhteistyön Senegalin kanssa, joka perustui kolmeen pilariin. Ensinnäkin tarjosimme senegalilaisille mahdollisuuden tulla töihin Espanjaan sellaisille työpaikkoihin, joissa heitä tulla tarvittiin Egyptiin. Toiseksikin niin autoimme Senegalia valvomaan rajojaan ja kolmanneksi me aloitimme yhteistyöhankkeita, joilla voitiin kehittää Senegalia. Tällä tavalla me pystyimme antamaan hyvän panoksen laittoman maahanmuuton torjunnalle ja minun mielestäni tämä on oikea metodi. Ne maat, jotka hyväksyvät tämän yhteistyön ja rahat, avun ja palautussopimukset, niin silloin meillä ei ole mitään ongelmia. Tuon ohjelman käynnistymisen jälkeen Senegalista ei ole tullut yhtäkään kansalaista Espanjaan laittomasti. Laillisesti kyllä. De una intervención. No niin, te nyt pääsimme Domtin järjestelmän mukaisen ensimmäisen kysymys- ja vastauskierroksen loppuun. Kaksi minuuttia kysymyksiä, kaksi minuuttia vastauksia varten. No, Tämä esitys on ollut erittäin mielenkiintoinen. Näin ollen meillä on äärimmäisen pitkä puhujalista. Jos me jatkamme tämän metodin pohjalta, niin silloin monet jäävät ilman puheaikaa. Jotta mahdollisimman monet saisivat puheenvuoron, niin ehdottaisin, että nyt meillä on minuutin kysymysten kierros. Jokaisella puhujalla on siis yksi minuutti ja pidämme tässä todellakin tiukastikin tiukasti kiinni aikarajoista niin, että ministeri Ruvalkava sen jälkeen, kun hän on kirjannut nämä kysymykset ylös, hän voi antaa yleisen kokonaisvastauksen näihin kyselykierryksen kysymyksiin. Tällä tällä voidaan mahdollisimman monelle antaa puheenvuoro. Robert Ludford, työjärjestyspuheenvuoro. Tarkoittaako tämä myös, että varapuheenjohtajat saavat puheenvuoron? Niin hän puhui siis liberaaliryhmän puolesta. Annoin hänelle puheenvuoron ensimmäisenä jäsenenä. Itfendille siis. Hän pyysi ensimmäisenä puheenvuoroa liberaaliryhmästä. Nyt tosiaan minuutin kysymykset. Meidän täytyy pysyä aikataulussa. Herra Koijo. Por favor. Yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Minä pidin kovasti teidän esityksestänne ja olin iloinen viitteistänne että tuoda enemmän turvallisuutta kansalaisille tietysti sillä ehdolla, että vapauksia vahvistetaan. Toivotan hyvää menestystä puheenjohtajavaltiolle. Olen hyvin huolissani ulkorajoista, niiden vahvistamisesta. Ajatelen tässä liikkumisen vapautta mutta Euroopassa. Konkreettinen kysymykseni Sissin osalta on se, että uskotteko te Espanjan puheenjohtajakaudella voidaan Sissistä tehdä päätös? Ja jos siis kaksi epäonnistuu, niin Espanjan val- puheenjohtajavaltiolla onko sillä jotain vaihtoehtoista ohjelmaa tässä esitettävänä? Kiitokset teille herra Kueljo ja edustaja Romero Lopes. Gracias, presidente. Yo también quería darle la bienvenida. Kiitos. Minäkin haluaisin toivottaa sisäministerin tervetulleeksi. Eli nopeasti, herra ministeri, tällä hetkellä poliisi- ja oikeusjärjestelmän koordinaatio Euroopassa on vasta aluillaan, kuitenkin uhat ovat yhteisiä. Ja sitten meillä on nyt syntymässä oikeuden ja vapauden alue. Jäsenvaltiot torjuvat terrorismia ja huomioivat oikeusvaltioperiaatteen, mutta paradoksaalisesti meillä on kuitenkin transatlanttisia sopimuksia, joissa terrorismin takia kyseenalaistamme tämän järjestelmän. Olisiko mahdollista, että tämä koordinaatio, joka on vain eri jäsenvaltioiden strategioiden yhteenlaskettu summa. Ehkä tämän lisäksi voitaisiin saada joku komitea tai muu elin, joka huomioisi sen, että voitaisiin saada aikaiseksi globaali lähestyminen asiaan. Thank you, Chairman. Uh, minister, uh... Kiitos, herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, Rouva Malmströmille kuulemistilaisuudessa esitettiin kysymys aiheesta, ja hän sanoi, että hän kyllä lupasi tarkastella uudelleen kaikkia välineitä, joita meillä on olemassa tietojen keruuseen ja, ja massojen valvontaan sekä EU:ssa että myös transatlanttisesti. Mitä te ehdotatte? Tässä nyt on vähän sammuteltu tulipaloja vain viimeisten viiden vuoden aikana, eikä meillä oikein ole mitään selkeää tiekartta, mihin olemme menossa, koska meillä on tarpeeksi tietoja kerätty, mikä on lopullinen päämäärämme, milloin voimme sanoa, että no niin, nyt meillä on tarpeeksi tietoja ihmisistä, emmekä tarvitse enemmän. Ja meidän täytyisi tehdä niin kuin presidentti Obama sanoi, että täytyy vetää asiat yhteen ja käyttää tietoa. Ja, vielen dank. Herra Albrecht, kiitos. Herra ministeri, Tässä kerroitte paljonkin näistä turvallisuustoimenpiteistä ja niiden välttämättömyydestä. Olisi hyvä, jos neuvosto vähän konkretisoisi näitä turvatoimenpiteitä, pitäisi niitä arvioida säännöllisin väliajoin ja antaa meille tietoja turvatoimenpiteiden toimivuudesta. Tämä olisi meille tärkeää, koska me olemme myös lainsäätävä, lakia säätävä elin. Haluaisimme, että neuvoston puheenjohtaja myös noudattaisi sellaista toimintatapaa, joka ei lietsoisi terrorismin pelkoa, vaan keskittyä sellaiseen asiaan, joka on paljon konkreettisempi ja arkipäiväisempi, nimittäin rikollisuus. Haluaisin tietää, miten te aiotte vähentää rikollisuutta ja miten aiotte torjua rikollisuutta juuri näiden esimerkiksi mainittujen turvallisuustoimenpiteiden avulla. Kiitos ja sitten herra Massuutti. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin jälleen palata laittomaan maahanmuuttoon. Laittomien maahanmuuttajien reitit ovat muuttuneet. Kolme vuotta sitten 30 000 maahanmuuttajaa tuli Kanarian saarille ja sitten kaksi vuotta sitten sama määrä tuli Lampedusaan ja viime vuonna Kreikkaan. Ja nyt perjantaina sitten Korsikan rannoille rantautui suuri määrä laitomia maahanmuuttajia. Reitit siis muuttuvat jatkuvasti ja tämä osoittaa meille, että reitit syntyvät sinne, missä valvonta on vähäisintä. Rikollisjärjestöt ovat meitä paljon edellä etsiessään uusia reittejä ja ulkorajavalvonta on todella suuri huoli meille kaikille. Mitä mieltä Espanja on tästä kaikesta ja mitä se aikoo asioiden hyväksi tehdä? Frau ja... Rova Siepel, Niin, ihan retorinen kysymys SWIFT-asiaan. Yhdysvallat käyttää näitä tietoja jo, on käyttänyt jo kahdeksan vuotta, eikä meillä ole mitään tietoja järjestelmän hyödyllisyydestä. Tämä on aika huolestuttavaa. Ja sitten tämä sisäisen turvallisuuden strategia ei ihan minulle auennut. Yhden konkreettisen kysymyksen haluaisin esittää. Esimerkiksi useissa EU-maissa – näyttää olevan tällaisia, tällaisia äh, pesäkkeitä, joiden, tai ihmisiä, jotka on helppo rekrytoida tällaiseen terrorismitoimintaan. Euroopassakin näitä pesäkkeitä on, eivätkä he välttämättä ole maahanmuuttajataustaisia. Miten aiotte tähän suhtautua? Myös eurooppalaiset nuoret ovat tällaisessa toiminnassa mukana. Kiitos ja sitten Rova Bilbao. Gracias. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset teille, hyvä ministeri, kaikista näistä selvityksistä. Ne todella toivotan teille paljon menestystä. Tällä puolivuotiskaudella puhuitte tarpeesta tehdä yhteistyötä eri poliisivoimien välillä kun vaihdetaan tietoja terrorismia torjuttaessa. Kysyisin kuitenkin teiltä, minkä vuoksi näiden per, näihin perusteluihin ei kuulu sitten Schengenin pöytäkirja ja Baski poliisi. Ja tuolla alueellahan on myös terrorismi, terroristitoimintaa. Miksi eh, tässä ei samoissa olosuhteissa toimita kuin kansallis, kansalliset poliisivoimat? Tässä kun ei toimita näin, niin eh, inhimillisiä resursseja menee hukkaan ja viedään myös valta tuolta alueelta. Toiseksikin Tukholman pöytäkirjaan otettiin mukaan yksi muutos, jossa haluttiin ottaa e- terrorismin uhrit mukaan. Haluamme luoda eurooppalaisen terrorismin uhrien perusoikeuskirjan. Mitä uhreja teidän mukaan ne tullaan ottamaan tähän perusoikeuskirjan? Otetaanko huomioon myös hallintotasojen kokemukset ja eri terroristi toimien uhrien järjestöjen kokemukset. Kiitos herra puheenjohtaja ja ministeri. Puhuitte yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta. Jos tällainen hyväksyttäisiin, niin tarkoittaisiko tämä sitä, että niiden politiikkojen lupaukset tulisivat aivan tyhjäksi, jotka olivat jäsenvaltioissa puhuneet omasta puolestaan maahanmuuttopolitiikasta? Señora Kinga Gall, Mrs. Kinga Gall. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, örülök, hogy utalta az együtt kidolgozott programra a trió keretében a... Kiitos. Te mainitsitte Trion kanssa laadetun ohjelman. Tämä on tapa taata se, että jatkuvuus varmistuu Tukholman suunnitelmalle, ohjelmalle. On hienoa, että sisäisen turvallisuuden strategian yhteydessä puhuitte myös väkivallan torjumisesta ja on hyvin tärkeää korostaa lasten suojelua. Tarvitsemme konkreettisia toimia tällä alalla, jos ajatellaan internetin käyttöä, huumausaineita, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sitten myös lasten suorittaman väkivallan torjuntaa. Nämä ovat tärkeitä ongelmia Euroopan unionissa. Lilli. Grazie ministro, innanzitutto un apprezzamento. Kiitos herra ministeri. Aluksi haluaisin onnitella teitä, koska totesitte, että Espanjan puheenjohtajakaudella prioriteetiksi on nostettu naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta. Pari muuta asiaa, kuten Rova de Gaulle sanoi, niin yksi prioriteeteistanne on myös lasten hyväksikäytön vähentäminen ja erityisesti aiotte torjua äh, lapsipornografiaa verkossa. Miten tähän konkreettisesti tartutte? Ja sitten tämä laittoman maahanmuuton torjunta. Olisiko taakanjako jäsenvaltioiden kesken hyvä asia, koska tämä taakka jakautuu varsin epätasaisesti tällä hetkellä. Me voisimme jonkinlaisia asutustoimenpiteitä ottaa käyttöön, ottaen huomioon, että joihinkin maihin kohdistuu valtava maahanmuuttopaine. Ja, Kiitos, herra ministeri. Ja onnea ja menestystä teille työssänne. Mainitsitte Senegalin kanssa toteutetun onnistuneen yhteistyön, mitä tulee laittoman ja lailliseen maahanmuuttoon. Ja mitä sitten muuten Espanjassa tapahtuu, kun ihmisiä lähetetään takaisin kotimaihinsa, vaikkapa Marokkoon, ja kun heidät sitten heitetään takaisin aavikolle niin sanotusti, niin huolehditaanko heistä sitten sen enempää? Ja vai onko riskinä se, että nämä samat ihmiset päätyvät sitten pian taas Teneriffan rannoille? Ja sitten haluaisin tietää, miten aiotte vahvistaa jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta maahanmuuttovirtojen hallinnassa. Ajatelkaa vaikkapa, kuinka paljon laittomia maahanmuuttajia tulee Maltalle, joka on pieni maa. Kyse ei ole ainoastaan myöskään rahasta, vaan solidaarisuudesta. Sí. Eh, buenas tardes. Eh, sin... Hyvää päivää, hyvä ministeri, ja kiitoksia siitä, että olet tänään täällä keskuudessamme. Kuuntelin teitä tarkasti ja olen iloinen, että olette tunnustanut myös Espanjan roolin terrorismin uhrien muistamiseksi. Sanoisin vielä, että uhrit hän haluavat mahdollisimman hyvin, hyvän välineen, jotta voitaisiin torjua terrorismia, mutta tässä tarvitaan muutakin ja minä täällä työskentelen tämän hyväksi. Me haluamme tämän perusoikeuskirjan, josta edustaja Viestemero puhui, eli terrorismin uhrien oikeuksien peruskirja. Henkilökohtaisesti haluaisin tämän tuoda vielä esille tässä. Tämän täytyy perust, perustua uhrien oikeuksien suojeluun ja oikeuteen saada oikeutta, koska jos näin ei toimita, niin tämä tulee olemaan aina poliittisten vuorovetten varassa. Hyväksyttekö te sen kompromissin, jonka herra Barro jo hyväksyi, eli äh, viette eteenpäin tätä terrorismin uhrien eurooppalaista perusoikeuskirjaa puheenjohtajuuskautenne aikana, mitä aiotte tehdä vakuuttaaksenne muut kollegat tästä mitä Espanja puheenjohtajavaltiona voi teidän mielestänne tehdä, jotta tästä perusoikeuskirjasta tulee todellisuutta lähitulevaisuudessa? Onorevoli ministro, io sinceramente la voglio ringraziare per il taglio che lei ha Kiitos, herra ministeri. Minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte meille esittelemään prioriteettejanne. Ja minusta te olette aika onnistuneesti valinneet prioriteettinne ja hyvin korostitte muun muassa rajat ylittävän rikollisuuden merkitystä. Usein puhutaan terrorismista ja terrorismin uhreista, mutta muistakaamme, että Euroopan parlamentissa erään italialaisen tuomarin sisar toimii. Hänet hän siis murhattiin Italiassa mafian toimesta, autopommi hänet tappoi. Ja olen hyvin tyytyväinen kuullessani, herra ministeri, että te aiotte pureutua rajat ylittävään rikollisuuteen, kun puhutaan, tai ei pidä puhua vain terrorismin uhreista, vaan myös järjestäytyneen rikollisuuden uhreista. Heitä on paljon. Ajatelkaamme vaikkapa todistajan lausuntoja. Meidän pitäisi myös todistajia suojella, mikäli he voivat puhua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen ei puututa tarpeeksi voimakkaasti, mutta ilokseni te aiotte niin tehdä. Kiitos sitten vielä Rova Linkovic-syyte. Dėkoju, ponia ministrė, už jūsų pristatytos e, pirmininkavimą. Kiitos, hyvä ministeri. Haluaisin kiittää teitä siitä, että esittelitte meille äh, Espanjan puheenjohtajakauden painopistealueet ja olen iloinen, että painopistealueiden joukossa mainitsitte naisiin kohdistuvan väkivallan, mutta en huomannut teidän maininneen millään tavalla ihmiskauppaa. Ihmiskauppa on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, koska naisia ja tyttöjä usein myydään orjiksi siinä määrin, että tämä prosessi on täysin valvonnan ulkopuolella ja sitä vastaan ei ole mitään rangaistuksia. Naisia ja tyttöjä ostetaan kolmensista maista ja tuodaan Euroopan unioniin. Ja kauppa näis, näillä naisilla ja tytöillä tapahtuu useissa eri maissa. Onko teidän mielestänne tässä nyt poliisivoimien välillä riittävästi yhteistyötä? Tekevätkö jäsenvaltioiden poliisivoimat riittävästi yhteistyötä ja mitä asialle tullaan tekemään? Más de 15 minutos. Me olemme kaikki erittäin tietoisia siitä, että tässä oli nyt 15 minuuttia näitä kysymyksiä varten, joissa ilmaistiin valiokuntaan, valiokuntamme jäsenten huolenaiheet ja kysymykset. Ministeri on pannut nämä nyt merkille tänne, emmekä odota tietenkään häneltä yksittäisiä, emmekä hyvin yksityiskohtaisia vastauksia, mutta tämän esityslistakohdan viimeisessä keskustelun osiossa me kuulemme nyt hänen huomiotansa ja vastauksiansa näihin kysymyksiin. No Kiitos puheenjohtaja. Harmi, etten saanut ylös kaikkien edustajien nimeä, koska en niitä tunne, vaikka puheenjohtaja tässä yritti minua auttaa, mutta hänen kirjoittamansa nimet ovat kyllä niin epäselvät, että en saa niistä mitään kieltä. Ee, selvää. Mitä tulee sissiin? Tällä hetkellä arvioidaan sis kakkosen toimintaa, jos arvio on myönteinen ja sitten tehdään kesäkuussa toinen arviointi, jos tämä on myönteinen, niin sitten se astuu voimaan. Jos jompikumpi niistä on kielteinen, niin komissioneuvosto miettivät kaksi kuukautta sitä, mitä pitää tehdä, pitäisikö parantaa siis kakkosta vai vahvistaa sissiä. Tämä on tilanne tällä hetkellä juuri tänään tai eilen alkoi tämä arviointi. Minä sitoudun siihen, että ilmoitan parlamentille päätöksistä, joita teemme. Joka tapauksessa tässä komissio tekee ehdotuksia ja aloitteita. Mitä tulee terrorismin vastaiseen strategiaan ja koordinaatioon, josta Rova Romero puhui, minusta ei ole hyvä luoda uusia organisaatioita, vaan pitäisi käyttää hyväksi olemassa olevia järjestelyjä. Tällä hetkellä tieto liikkuu aika helposti tiettyjen asioiden osalta esimerkiksi terrorismiin liittyen. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi, ja tämä, tästä on osoituksena äskettäiset tapahtumat, että me tarvitsemme yhteistä tiedustelutietojen analysointia ja strategioita. Ja siksi olisi tärkeää, että Euroopan unionissa voitaisiin miettiä, minkälaisia suhteita voisi olla terrorismin vastaisilla komiteoilla ja näin voitaisiin ajatella sitä, mitä tehdään kaikille sille tiedolle, mitä me saamme. Täällä esitettiin kysymys, en nyt eh, saanut nimenne ylös, mutta on totta, että tietoa on joskus todella valtava määrä. Sitä ei enää tarvita lisää, vaan pitää osata valita sieltä parhaat tai tärkeimmät tiedot. Ja sitten eh, pitää miettiä tiedostelun osalta sitä, mitä pitää tehdä. Te viittasitte väkivaltaan, josta jotkut muutkin ovat huolestuneita, haluaisin korostaa sitä, että turvallisuusalalla Euroopan unionin toimivaltuudet koskevat sellaisia uhkia, jotka ovat yhteisiä, mutta sitten on paljon muita aiheita, jotka vaikuttavat kansalaisten kansalliseen e, elämään jokapäiväisellä tasolla, niin tämä kuuluu kansalliselle tasolle tai osavaltiotasolle, autonomisen alueen tasolle. On selvää, että järjestettyä rikollisuutta on ihan enemmän, mutta jos annan tästä nyt esimerkin, ne varkat, jotka varastavat laukkuja ja ovat järjestäytyneitä, niin mm, tämä luo turvattomuuden tunnetta, mutta se ei ole kuitenkaan sellaista eh, rikosta kuin mistä me puhumme. Tietysti joskus, kun murtaudutaan eh, taloihin, niin taustalla on järjestäytynyt rikollisjoukkoja ja siinä tapauksessa Euroopan pitää ryhtyä toimintaan. Me emme siis pysty vastaamaan tällä tasolla tähän asiaan, vaan pitää katsoa, asiaa kansallisella tasolla. Mutta olette oikeassa, että terrorismi ei ole ainoa asia, joka huolettaa kansalaisia. On paljon muitakin asioita, jotka sitten vaikuttavat myös heidän henkilökohtaisen turvallisuutensa enemmän kuin terrorismi. Nämäkin pitää muistaa. Niistä asioista pitää huoli, muistaa olla huolestuneita. Nämä ovat joskus pieniä asioita, mutta luovat paljon turvattomuutta. Terrorismia ei kuitenkaan saa unohtaa ja meidänhän on helppoa unohtaa asioita. Ja Detroit oli tässä hälytyskello ikään kuin, että olimme vähän jättäneet tämän asian syrjään ja meidän pitää nyt vastata niin, että sanomme, että meidän pitää muistaa tämä rieski riski ja riski on entistä suurempi. Sen takia meidän pitää vahvistaa toimintaa tällä alalla. Te puhuitte Maltasta, tunnen hyvin Maltan tilanteen ja myös Korsikan tilanteen ja Ranskaan saapuneen laivan muutama päivä sitten ja tiedän, että mafioiden reitit muuttuvat. Mitä Euroopan unioni voi tehdä silloin, kun reitit muuttuvat? No meidän pitää muuttaa painopistealueitamme. Ja on totta, että on oltava yhteydessä niihin maihin, joista tällä hetkellä laiton maahanmuutto lähtee tai joiden kautta se kulkee, mutta ei pidä unohtaa niitä, jotka voivat tulla tänään asemaan myöhemmin. Jos ajatellaan vaikkapa välimerta, niin tiedetään, että jos Espanjassa tiukennetaan toimia ja Pohjois-Afrikassa myös, niin sitten on sellainen uhka, että maahanmuutto tapahtuu pikemminkin itäisellä alueella. Tai toisinpäin, jos Malta tai Italia tekevät Italian kanssa sopimuksen, niin tämä voi johtaa paljon ihmisiä sitten länsirannikolle, jos he haluavat päästä pois Afrikasta. Ja sitten tarvitaan tietysti poliisistrategiaa, joka huomioi nämä mafiat, jotka käyvät ihmiskauppaa. Mutta ei saa unohtaa, että meidän on tehtävä yhteistyötä näiden maiden kanssa, Muuten ongelma tulee jostain muualta esille. Kuten sanoin, pitää tehdä yhteistyötä lähtömaiden ja kauttakulkumaiden kanssa ja antaa vaihtoehtoja kehitykselle. Me emme voi Euroopan ainoastaan sanoa ei, ei, ei, vaan meidän pitää sanoa kyllä, missä eh, olosuhteissa me voimme auttaa ja minkälaista yhteistyötä voimme tehdä. Yhdyn täysin ajatukseen ennaltaehkäisystä. Olen puhunut nuorisorikollisuudesta ja siitä, että järjestämme seminaarin, jossa vaihdetaan kokemuksia nuorisorikollisuuden ehkäisystä. Ja kun puhun nuorisorikollisuudesta, niin tarkoitan myös lapsia, sellaisia alaikäisiä, jotka joskus ovat väkivaltaisia. En pidä kuitenkaan ryhtyä turvatoimiin, vaan joskus koulutus ja kasvatus on tässä tärkeällä siellä. Baskimaan poliisi mukaanotto on tietysti tärkeä asia Baskimaan osalta, mutta haluaisin korostaa sitä, että Baskimaan poliisin ja muiden Espanjan poliisivoimien yhteistyö on yhä parempaa. Yhteistyötä on parannettu. Tärkeää on, että yhteistyö onnistuu ihan riippumatta siitä, mistä ollaan kotoisin, mutta ymmärrän kuitenkin, mitä sanoitte. Ja haluaisin myös toisaalta nyt onnitella teidän kauttanne vaskipoliisia, eh, joka onnistuneesti toimii aamuyöstä tänään. Ja sitten seuraavat kysymykset. Kyllä minä aion edistää, niin kuin sanoin Diaste Meeralle, tällaista asiakirjaa. Tuskinpa tulemaan minkälaista ongelmaa, koska tämä asia huolestuttaa kaikkia, ihan riippumatta siitä, onko kotimaan terrorismia vai eikö. Tämä on asia, joka varmasti edistyy. Voitte laskea minun tukeni varaan ja tietysti ei saa unohtaa, että jollain mailla on erityistä kokemusta terrorismin uhrina olemisesta. Ja sitten lopuksi täällä on viittauksia pakolliseen paluuseen. Tämä liittyy Maltan ongelmaan. Tällä hetkellä meillä on vapaaehtoinen ongelma ja Tukholman ohjelman ajatuksena on, että nämä solidarisuusmekanismit saataisiin eh, lukon lyötyä. On kuitenkin selvää, että tämä ei nyt ole samanlaista kaikkialla. Joidenkin mielestä laiton maahanmuutto on hyvin kaukaista ja meidän pitää nyt pyrkiä vakuuttamaan, että nämä maat saavat paljon muuttovirtoja Espanjan, Italian, Maltan. Ei siksi, että kyseessä ovat nimenomaan nämä maat, vaan siksi, että ne ovat Euroopan rajamaita ja siksi tarvitaan solidaarisuusohjelmia, joita minä itse kannatan kovasti. Ja olen myös täysin samaa mieltä siitä, mitä edustaja Krotsietta sanoi mafian rikoksista. Voin täysin käsittää, että tämä on hyvin dramaattinen järjestäytyneen rikollisuuden muoto ja sitä on yhdessä torjuttava ja annettava myös tunnustusta niille, jotka tekevät yhteistyötä mafioiden torjumista varten kuitenkin sitten joutuvat sitä kärsimään. Ja mitä tulee ihmiskauppaan, tätä en maininnut, se on kuitenkin ohjelmassamme, kaikkien pystynyt sanomaan. Kuten tiedätte, tällä hetkellä meillä on erityisohjelma, jonka nimi on eh, pyrkimys Euroopan unionin yhteisiin toimiin ihmiskaupan osalta. Siinä on belgialainen kansalaisjärjestö ja muita maita mukana, Portugal, Suomi muiden muassa, ja se on Ruotsin kaudella laadittu. Espanja on sitoutunut siihen, että neljäs maaliskuuta siihen liittyen pidetään konferenssi. Puheenjohtajavaltio järjestää sen ja siellä halutaan miettiä toimintasuunnitelmaa, joka pitäisi hyväksyä Euroopan unionissa. Tietysti tämä asia meitä huolestuttaa ja olemme päättävästi valmiita torjumaan ihmiskauppaa naisten ja lasten käytävää kauppaa. Eikä muuta, kiitos oikein paljon ja vakuutan, että palaan vielä tänne tämän polkutuskauden aikana ja kerron siitä, mitä teemme, kaikesta siitä, mikä teitä ehkä kiinnostaa. Ministeri, encuentro. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tämä tapaaminen oli erittäin tiivis ja valiokunta on varmaan yhtä mieltä kanssani siitä, että tapaaminen oli erittäin hedelmällinen. Eritoten kiitämme teitä näistä selvityksistänne ja siitä mielenkiinnosta, jolla kuuntelitte valiokunnan jäsenten puheenvuoroja ja pyydämme Espanjan hallituksen sisäasiain ministeriltä että samalla toivottaen hänelle paljon menestystä Espanjan puheenjohtajuuskaudella. Ja että hän tässä nyt valmistelee Seuraava sisäänsiä ministerin kokousta. Siete Be seated. Olkaa hyvä ja istuutukaa paikoillenne. Jatkamme kokoustamme. Kiitos. Hyvää iltapäivää teille kaikille uudestaan. Toivotan tervetulleeksi Espanjan työ- ja maahanmuuttoministerin siis Espanjan työ- ja maahanmuuttoministerin. Hän tulee puhumaan täällä valiokuntamme edessä Euroopan parlamentin vapauksien, kansalaisvapauksien valiokunnan edessä Espanjan puolivuotiskauden painopistealueista maahanmuuttopolitiikan alalla. Kuuntelemme nyt ministerin johdannon, joka tulee kestämään noin 10 minuuttia ja ehdottaisin, että jotta pystyisimme mahdollisimman hyvin hyödyntämään tätä kokousaikaa johdannon jälkeen, järjestämme kahden minuutin puheenvuorojen kierroksen Dontin järjestelmän mukaisesti ja Tämän jälkeen sitten ministeri vastaa aina näihin kysymyksiin. Tämän jälkeen käymme lisäkysymyskierroksen ja ministeri vastaa sitten yhtenä kokonaisuutena näihin kysymyksiin. Tervetuloa, hyvä ministeri. Kiitoksia arvon puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet. Minulle on suuri ilo ja kunnia puhua täällä edessänne ja esitellä teille Espanjan painopistealueet laillisen maahanmuuton ja integraatio politiikan alalla. Lissabonin äskettäinen voimaan astuminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä Euroopasta avoimemman, tehokkaamman ja kansalaisia lähempänä olevan. Näihin arvoihin täytyy Näiden arvojen täytyy olla päättäväisellä tavalla mukana laajassa, kestävässä, kattavassa maahanmuuttopolitiikassa. Yhteisen maahanmuuttopolitiikan säännöstö, joka tulee Lissabonin sopimuksen myötä meille. Siinä on kolme hyvää asiaa. Ensinnäkin tässä on erityinen oikeusperusta, jotta voidaan määritellä kolmansien maiden kansalaisten oikeudet sellaisten henkilöiden, jotka laillisesti asuvat yhdessä jäsenvaltioistamme. Toiseksikin uusi sopimus puhuu erittäin selvästi jäsenvaltioiden varauksista liittyen kolmansien maiden kansalaisten vastaanottokiintiöihin. Kolmanneksikin sopimus luo uuden oikeusperustan yhteisille toimille maahanmuuttajien kotouttamispolitiikassa. Erityisen tärkeän roolin Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille laillisen maahanmuuton alalla. Uudet puitteet pakottavat meitä tekemään merkittäviä muutoksia neuvoston päätöksenteossa ja olemme varmoja siitä, että yhteispäätösmenettely tulee tuomaan lisäarvoa, jotta päästään eteenpäin tällä politiikan alalla. Voin vahvistaa teille sen, että neuvoston uutena puheenjohtajavaltiona me ajamme takaa hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja ennen kaikkea tämän kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa. Eurooppa haluaa rakentaa joustavaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Samalla ottaen huomioon tarpeen parantaa tasavertaisia mahdollisuuksia. Neuvosto on juuri hyväksynyt monivuotisen uuden sopimuksen, Tukholman sopimuksen, vuoteen 2014 asti. Ja tässä tavoitteena on globaali politiikka, jossa pohjana on eurooppalainen sopimus maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksistä. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää Ruotsin puheenjohtajavaltiota sen puheenjohtajuuskauden aikaisesta työstä. Se, millä tavalla Tukholman ohjelma laadittiin, on loistava esimerkki tehokkuudesta ja avoimuudesta. Haluaisin kertoa tälle valiokunnalle, että neuvosto odottaa komissiolta esitystä tämän puolivuotiskauden aikana tiedonannoksi toimintasuunnitelmasta, jossa nämä ohjelman prioriteetit muutetaan konkreettisiksi toimiksi, jossa on mukana selvä aikataulu toteutukselle. Neuvoston puheenjohtaja valtiona me olemme asoittaneet seuraavalle puolivuotiskaudelle seuraavat tavoitteet. Yhteistyössä belgialaisten ja unkarilaisten kollegojen kanssa meillä on kaksi perustavanlaatuista tavoitetta tälle puolivuotiskaudelle. Ensinnäkin me haluamme viedä eteenpäin laillisen maahanmuuton työtä ja toiseksi viedä eteenpäin myös eurooppalaista kotouttamispolitiikkaa. Yksi te- ensimmäistä tehtävästämme on järjestää ensimmäinen vuosittainen keskustelu eurooppalaisesta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta niin, että voimme valvoa politiikkaa niin Euroopan unionin kuin jäsenvaltioidenkin osalta. Tässä me laskemme komission tuen varaan ja teemme kaikkemme, jotta voimme analysoida saavutettua kehitystä tämän sopimuksen osalta. Tämä valiokunta voi antaa omaa panoksensa tälle arviointiprosessille ja nämä panokset ovat erittäin tervetulleita. Toinen prioriteetti puolivuotiskaudellamme on alaikäisten kolmansista maista tulevien ryhmä. Tämä ryhmä on erityisen heikossa asemassa oleva. Se kaipaa erityishuomiota Tämä on suuri haaste ja tässä vaaditaan vastausta Euroopan unionin tasolla. Tässä täytyy olla mukana ennaltaehkäisy, suojelu ja palautusapu toimia, ottaen aina huomioon alaikäisen edut. Neuvosto on tyytyväisellä ottanut huomioon tämän aloitteen ja on antanut mandaatin valmistella toimintasuunnitelmaa, joka tulee voimistamaan olemassa olevia lainsäädännöllisiä rahoitusvälineitä. Olemme yhteydessä LIBE-valiokunnan sihteeristön varmistaaksemme tämän valiokunnan asianmukaisen mukana oloon näin tähdellisen aiheen käsittelyssä. Maahanmuut, äh, kotouttamisen osalta Lissabonin sopimus antaa uuden oikeusperustan niin, että me voimme tehdä tämän asian osalta eurooppalaisella tasolla yhteistyötä. Sopimus antaa neuvostolle ja parlamentille mahdollisuuden luoda välineitä, joilla tuetaan jäsenvaltioita, kun halutaan kotouttaa kolmansista maista peräisin olevien olevat kansalaiset, jotka laillisesti ovat unionin maissa. Maahanmuuttopolitiikan uusien määräysten täytäntöönpano on yksi tavoitteista, joita meillä on. Tätä varten 15-16.4. pidetään Saragossassa neljäs kotouttamisministerien konferenssi. Ja tässä konferenssi käsite, konferenssissa käsitellään nimenomaan kotouttamista sosiaalisen kohesion välineenä. Tällöin me tulemme käsittelemään kotouttamispolitiikan tavoitteita ja haasteita ja otamme huomioon Lissabonin uuden oikeusperustan, samoin kuin Tukholman sopimuksen tarjoamat välineet. Tämän konferenssin loputulokset sitten alistetaan neuvoston hyväksyttäväksi muodollisesti, niin että niistä tulee viralliset johtopäätökset. Espanja tulee viemään eteenpäin laillisen maahanmuuton politiikkaa. Tämä on ollut viime kuukausina hieman jäädyksissä, mutta Espanja tulee nyt tekemään kaikkensa asian eteenpäin viemiseksi. Me haluamme antaa lopullista pontta, jotta voidaan yhden ainoan luvan puitesopimuksesta päästä sopimukseen. Meidän täytyy ottaa huomioon uudet oikeudelliset puutteet, jotka merkittävästi lisäävät Euroopan parlamentin roolia. Ja tässä korostetaan kolmansien maiden kansalaisten, laillisesti jäsenvaltiossa oleskelevien kansalaisten oikeudenmukaista kohtelua. Ja puheenjohtajavaltio odottaa, että jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti nopeasti pääsevät yhteisymmärrykseen tästä erittäin tärkeästä direktiivistä. Espanja tulee tekemään kaikkensa, jotta näin tulee myös tapahtumaan. Lopuksi vielä totean, että tässä odotetaan komissiolta täällä puolivuotiskaudella kahta direktiiviä, sektoriaalista direktiiviä laillisesta maahanmuutosta. E- ensimmäinen liittyy kolmansista maista tulevien työntekijöiden maahanottoehtoja ja sitten toinen liittyy kausityöntekijöihin – Heti kun tällaisen, nämä direktiiviehdotukset komissio on esittänyt, Espanjan puheenjohtajavaltiona välittömästi ö, aloittaa niiden käsittelyn neuvostossa. Hyvät parlamentin jäsenet, tässä olivat ne painopistealueet, joita Espanjalla on laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen alalla. Meillä on edessämme erittäin tärkeitä tehtäviä ja toivon, että tässä parlamentin kanssa meillä on hyvää, jouhevaa yhteistyötä. Kiitän teitä tarkkaavaisuudesta ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Gracias, señor ministro. Procedemos ahora a la apertura de un primer turno de... Kiitos, ministeri. Nyt Aloitamme ensimmäisen puheenvuorokierroksen. Yksi puhuja kustakin poliittisesta ryhmästä, joka on valiokunnassa edustettuna. Ja sitten pyytäisin, että puhuisitte korkeintaan kaksi minuuttia tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen, jolloin kustakin ryhmästä saa yksi puhuja vuoron ensimmäiselle pyytäjälle päätöskoordinaattori haluaa toisin toimia, sitten ministeri vastaa ja sitten sen jälkeen annamme muut puheenvuorot. Ensinnäkin Simon Busutil. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos ja tervetuloa herra ministeri. Kiitos tästä alustuksesta. On hienoa, että viittasitte maahanmuutto- ja turvapaikkalainsäädäntöpakettiin puhuttiin, mutta muistakaapa, että me arvioimme teitä tekojenne eikä sanojenne perusteella puheenjohtajakautenen lopuksi. Muistutan tästä, koska no, jo noin puolentoista vuoden ajan tätä lainsäädäntöpakettia ei ole juurikaan pantu täytäntöön. Maahanmuutto- ja turvapaikkapaketti on jäänyt pelkäksi sanahelinäksi ja Muistaakseni vain yksi lainsäädäntöehdotus on tehty puolentoista vuoden aikana. Se koskee maahanmuutto, anteeksi, turvapaikkaviraston perustamista. Me vaadimme tuloksia. Ja siksi vaadin, että toimitte nyt ehdottoman tehokkaasti ja otatte tämän lainsäädäntöpaketin tai tämän paketin vakavasti. Erityisesti kaksi asiaa haluaisin nostaa esille, jotka viittaavat, liittyvät tähän turvapaikkapolitiikkaan. Ensiksi solidaarisuus. Yhteisen turvapaikkapolitiikan tulee perustua solidaarisuuteen. Nythän meillä on suuria ongelmia esimerkiksi kun Dublin 2 asetusta tarkastellaan. Se on jäänyt jumiin neuvostoon ja se on ollut siellä jo vuoden päivät. Minkä takia tätä asiaa ei saada eteenpäin? Ja tämä koko turvapaikkapaketti on, on ihan jumissa. Se täytyy saada eteenpäin. Toiseksi, arvoisa ministeri, ainakin mitä EPP-ryhmään tulee, niin näyttää siltä, että maahanmuutto, anteeksi, turvapaikka politiikkaa käytetään väärin. Ainakin minun maassani Noin 90 prosenttia maahanmuuttajista hakee turvapaikkaa, mutta on ihan selvää, että kaikki eivät suinkaan ole oikeutettuja turvapaikkaan ja loppujen lopuksi pakolais- tai turvapaikka, turvapaikanhakijan aseman saa vain kourallinen heistä. Joten turvapaikkapolitiikan väärinkäyttö on asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Kiitos sitten Rova Romero. mi turno señor Annan puheenvuoron edustaja Hauregille. Hauri. Ilman muuta, Hauri. Kiitos. Jo muutaman kuukauden tai vuoden ajan on puhuttu demografista näkökulmasta siitä, että Eurooppa tarvitsee 50 miljoonaa maahanmuuttajaa 20 seuraavan vuoden aikana. Minä haluaisin kysyä nyt, onko Euroopassa jo alettu ajatella, miten tämä demografinen ja yhteiskunnallinen ja taloudellinen ennuste toteutetaan. Yksi päätelmä, joka todennäköisesti tulee viisaiden ryhmältä, joka tätä asiaa työstää, on, että Euroopan pitää suunnitella maahanmuuttajien mukaan ottamista yhteiskuntaan. Ja minä haluaisin kysyä, Onko tällaista politiikkaa? Onko tällaisia suunnitelmia tällä hetkellä? Ja sitten haluaisin kysyä teiltä, arvon ministeri, tämä on vähän arkaluontoinen asia ja se liittyy osaavan maahanmuuttaja väestön valikointiin. Onko tästä mitään sanottavaa? On tietysti mahdollista tehdä suunnitelmallista maahanmuuttoa, tällaisia suunnitelmia monen maan kanssa, sillä siellä voi olla päteviä ammatti-ihmisiä, joita Eurooppa tarvitsee. Haluaisin tietää, onko tällaista jotenkin organisoitu ja onko puheenjohtaja Vantola mitään suunnitelmia seuraavien kuukausien osalta? Kiitos sitten liberaalit. Rova Ladford, pystykö puheenvuoroa? Ettekö liberaalien puolesta? Olkaa hyvä. Tai Rova Wikström. Thank you very much, Miss Kiitos herra puheenjohtaja ja tervetuloa myös herra ministeri. Minä suurella kiinnostuksella olen tutustunut Espanjan puheenjohtajakauden ohjelmaan ja kuuntelin tarkalla korvalla alustustanne. Aiotte vahvistaa Euroopan sosiaalista ulottuvuutta. Jos ajatellaan talouskriisiä, niin sen seurauksena monet ovat menettäneet työpaikkansa – ja ihmisten saaminen uudelleen työmarkkinoille on tärkeä asia sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisessa, ei ainoastaan Espanjassa, vaan kaikkialla. Minusta on tärkeää myös pureutua näihin laittoman maahanmuuton ja turvapaikkapolitiikan ulottuvuuksiin. Minkä yhteyden näette vahvan sosiaalisen ulottuvuuden maahanmuuton ja turvapaikkapolitiikan välillä. Kiitos edustaja Romeva. Ihan lyhyesti kolme neljä kysymystä. Ette maininnut erityisesti, mutta ehkä voisitte kertoa vähän lisää sellaista toimista kuin työsopimuksen tekemistä lähtö maassa. Onko tästä mitään esimerkkejä? Ja sitten toinen asia, perheen niiden yhdistäminen, tämä on hyvin tärkeä asia nyt kriisi aikana juuri tältä osin on paljon kärsimystä, koska tämä on todellakin oikeus ja sen toteutuminen vaikeutuu. Ja sitten kolmas konkreettinen kysymys. Meidän ryhmämme on erityisesti huolestunut eh, turvasäilykeskuksista, jotka ovat joissain maissa todella huonossa kunnossa ja voidaan havaita, että näiden henkilöiden tilanne on hyvin vaikea, sillä he eivät ole laillisia eikä laittomia, vaan ikään kuin lain ulkopuolella. Haluaisin tietää, minkälaisiin toimiin ryhdytään Euroopan tasolla näiden säännöntökeskusten osalta. Ja sitten viimeiseksi poliittisempi kysymys. Olemme nähneet, mitä tapahtui, kun Viikin kaupungissa Espanjassa sanottiin, että kaupunkiin ei oteta kirjoille sellaisia henkilöille, joiden tilanne ei ole täysin laillinen. Ja tämä liittyy sitten siihen, miten kaupungeilla on varoja mm, toimia laittomien maahanmuuttajien osalta. Herra Tavares. Kiitoksia, hyvä ministeri. Joulun ja uuden vuoden välillä Italiassa nähtiin tapahtumia, jotka liittyvät instituutioihin, jotka kaikki tunnemme tässä. Oli kysymys niin laillisten kuin laittomien maahanmuuttajien hyödyntämisestä. Eritoten ajatellen tässä kausi työtä. Me odotamme nyt kausityöhön liittyvää direktiiviä ja haluaisin konkreettisesti kuulla, mitä ministeri odottaa tältä kausityöntekijädirektiiviltä. Nämä Italian ongelmat saattaisivat hyvin helposti toistua muissa Euroopan maissa – jos meillä on näitä rajoittavia maahanmuuttopolitiikkaa, jotka ovat epärealistisia, joilla luodaan valtaisia laittomien työntekijöiden reservejä ja sitten työnantajat voivat väärällä tavalla hyödyntää näitä henkilöitä. Kolmanneksikin, hyvä ministeri, haluaisin kuulla teiltä. Pidättekö demokratian perus kivenä sitä, että jos henkilö on laillisesti maassa ja maksaa veroja, niin eikö hänellä pitäisi olla myös äänioikeus? Eli pitäisikö laillisille maahanmuuttajille, jotka, makavat, jotka maksavat verojansa ja jotka maksavat sosiaaliturvamaksunsa, eikö heillä pitäisi myöskin olla oma sanansa sanottavana asumismaidensa poliittisen järjestelmän kehittämisessä? Mr. Claes. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik heb een vraag. Kiitos, herra ministeri. Minulla olisi kysymys liittyen laittomaan maahanmuuttoon. Ja erityisesti haluaisin ottaa kantaa siihen, että monissa maissa on ollut aivan massiivisia Ähm, tällaisia papereiden laillistamiskampanjoita. Espanjassahan sadat tuhannet laittomat maahanmuuttajat ovat saaneet oleskelupaperit. Onko tässä mitään järkeä? Eikö tällainen vain houkuta maahanmuuttajia Eurooppaan? Ja miten tämä sitten, onko tämä solidaarista muita jäsenvaltioita kohtaan? Jos ajatellaan, että laittomat maahanmuuttajat saavat paperit Espanjassa, niin sittenhän he voivat liikkua vapaasti Euroopan alueella. Onko tämä nyt oikein? Eikö tässä pitäisi noudattaa jonkinlaista ennakkovaroitusjärjestelmää, että jos tällaisiin regularisaatiokampanjoihin ryhdytään, niin muutkin jäsenvaltiot saisivat siitä tiedon ja muilla jäsenvaltioilla ei toistaiseksi ole mitään sananvaltaa siihen, että jotkut maat antavat näitä oleskelulupia tuosta vaan laittomille maahanmuuttajille. Mitä Espanja aikoo tämän suhteen tehdä? Kiitos. Ensimmäinen vastauskierros. Olemme kuulleet nyt kaikkien poliittisten ryhmien edustajia. Annan puheenvuoron ministerille. Bien, gracias. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan epäilemättä puheenjohtajakauteni lopulla, kun tulen kertomaan, mitä olemme saaneet aikaiseksi ja silloin tulemme arvioimaan puheenjohtajuuskautta. Joka tapauksessa haluaisin nyt ilmaista sen, että oli jätän syrjännyt tämä sopimuskysymyksen. Minun mielestäni tämä oli merkittävä askel, koska ensimmäistä kertaa Euroopan maat sitoutuivat tiestä sellaiseen suuntaan, jossa johon mentiin tahdon varassa, ei säännöstön varassa. Tässä on vielä tieto kuljettavana ja meidän täytyy kehittää koko tätä pakettia. Ja komissio tätä arvioi tällä hetkellä, mitä tulee sitten turvapaikka pyyntöjen liiallisuuteen. No, neuvosto haluaa säännönmukaista ja laillista maahanmuuttoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos maahanmuutto on taloudellista, se liittyy työmarkkinoihin, ja jos se on turvapaikkapolitiikkaa, niin sen täytyy vastata tiettyjä ehtoja ja sillä täytyy olla tietyt olosuhteet. Ja puheenjohtajan valtio tulee tietysti maksimi, maksimissaan kuulemaan tässä jäsenvaltioita. Eurooppa tulee tulevaisuudessa epäilemättä tarvitsemaan lisää maahanmuuttajia. No, tällaisen kysymyksen edessä täytyy hieman pohtia asiaa. Meillä on vakava virhe nyt, kun tarkastelemme maahanmuuttoa vain taloudellisten suhtanteiden pohjalta Euroopassa. Talouskriisi on poistanut ne tavoitteet, odotukset, joita meillä oli vuonna 2006 ajatellen Lissabonin tavoitteita vuodelle 2010. Kriisin aikana nyt yli 8 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa. No tämä voisi meidät mahdollisesti johtaa siihen johtopäätökseen, että jos 8 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa, niin miksi meidän sitten pitäisi ajatella maahanmuuttoa Euroopan tulevaisuutena? On aivan ilmiselvää, että lyhyellä aikavälillä perustavoite on se, että nämä eurooppalaiset maahanmuuttajat tai eivät, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, saisivat uuden työpaikan. Ilman työtä ei ole todellisia tulevaisuuden näkymiä. Euroopan täytyy jatkaa taloudellista kasvuansa ja tätä varten tarvitaan myös ihmisiä, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta pätevää työvoimaa maahanmuuttajissa. No, tämä on tärkeää, mutta haluaisin kiinnittää huomiota e, Euroopan parlamenttiin tässä. Emme olisi oikeudenmukaisia Euroopassa, jos ne maat, joilla on vähän resursseja, joilla, e, jotka ovat nämä pienet resurssinsa käyttäneet e, pienen ihmisryhmän kouluttamiseen eritoten terveyssektorilla. Ja sitten nämä ihmiset, nämä koulutetut työntekijät tulisivat Eurooppaan töihin ja tällöin hän me unohdamme, että alkuperämaassa viimeisetkin hyvinvointivaltiomahdollisuudet hajoavat. Meidän täytyy aina ajatella alku ma- lähtömaata ja sen tilannetta. Eurooppa on nyt menossa tähän suuntaan ajattelussaan ja haluaisin todeta, että yksi kysymyksistä, jota esitettiin sinisen ö, kortin osalta työterveys, terveyshenkilökunnan kohdalla, tätä, tähän esitettiin nimenomaan, että otetaan tämä seikka huomioon ja tätä jatkamme eteenpäin. Sitten kotouttaminen, maahanmuutto, sosiaalinen Eurooppa. No Eurooppa on epäilemättä sosu, sosiaalinen alue, jo, jota meidän ei pidä vaarantaa edes nyt kriisin aikana. Tämä eurooppalainen sosiaalinen alue on sellainen, joka meidän täytyy jakaa niiden henkilöiden kanssa, jotka tulevat myös Euroopan unionin ulkopuolelta. Euroopan unionillahan on se haaste edessä, että millä tavalla voidaan todella saattaa loppuun tämä maahanmuuttajien kotouttaminen sillä tavalla, että tässä tämä ei tarkoita konflikteja yhteiselossa. Tämä on maahanmuuttoilmiön hallinnon tärkein haaste. Maahanmuutto on ilmiö ja sitä täytyy hallinnoida. Sitten työsopimukset lähtömaassa. No tässä on varmasti paras vastaus, jos tämä oikein pystytään hoitamaan silloin, kun etsitään vastauksia maahanmuuton laillisuuteen. Maahanmuuttaja, joka on saanut työsopimuksen jo lähtömaassaan, tulee Eurooppaan ja sitten kun sopimus päättyy, hän palaa omaan maahansa – Ajatellaan nyt tässä Espanjan tilannetta, joka tunnen hyvin. Espanja joka vuosi työllistää 30 000 marokkolaista. He tulevat kausityöhön ja he palaavat sataprosenttisesti Marokkoon siinä vaiheessa, kun konkreettisesti heidän työsopimuksensa Andalusiassa ovat päättyneet. Mutta meidän täytyy nyt vielä syventää hieman tätä aihetta niin, että voimme kehittää tätä työsopimusten tekemistä lähtömaissa. Perheiden jälleen yhdistäminen, no tässä on eriäväisyyksiä eri jäsenvaltioiden välillä, mutta kaikille on yhteinen, yksi yhteinen kysymys. Meidän täytyy tukea ydin perheen jälleen yhdistämiskysymystä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kun ihminen muuttaa pois omasta maastaan, hänen täytyy pystyä mahdollisimman nopeasti saamaan ydinperhe lähellensä, eli puoliso ja lapset. Ja tästä eteenpäin sitten muiden sukulaisten laskeminen perheen jälleen yhdistämisen piiriin on erilaista eri jäsenvaltioissa kaikki riippuu siitä, mikä käsitetään ydinperheeksi ja mikä laajennetuksi perheeksi. Sitten vastaanottokeskukset, jotkut niistä kuuluvat suurimmalta osin kollegani vastuulle. Oma ministeriöni on vastuussa jostakin vastaanottokeskuskysymyksistä ja me emme halua tehdä näistä mitään tällaisia sulkemispaikkoja, eristämispaikkoja, vaan niin, niin niitä täytyy pitää sellaisina keskuksina, joilla voidaan vastata eräiseen perusperiaatteeseen, eli siihen, että maahanmuutto olisi laillista. Ja sitten viimeiseksi ihmisen rekisteröiminen kunnan rekistereihin. No, tämän asian hoitanut taho, jolla on siinä toimivaltuus. Sitten lopuksi vielä kausityöntekijät. Puheenjohtaja valtio odottaa tässä komissiolta ehdotusta direktiiviksi, jolla säännellään kausityöntekijöiden tilannetta. Puheenjohtajavaltio pitää tätä asiaa äärimmäisen tähdellisenä, koska meidän mielestämme tätä aihetta täytyy hieman syventää ja kausityön tekoa täytyy säännöstellä niin, että kausityöntekijät eivät loppujen lopuksi päädy epävarmoihin työsuhteisiin. Sitten äänioikeus. No minä Katalonian toiseksi suurimman kaupungin pormestarina puolsin tätä, samoin kuin ministerinä silloin, kun minut nimitettiin ministeriksi. Minä puolustan maahanmuuttajien kunnallisvaalioikeutta, äänestysoikeutta. Kun äänestysoikeutta ei tunnusteta, niin silloin maahanmuuttaja etännytetään siitä realiteetista, jossa hän elää. No jokaisesta jäsenvaltiosta, jokaisesta alueesta riippuu tämän oikeuden käytännön toteutus. Ja sitten aivan lopuksi massiiviset äh, laillistamisesta. No tämä on yleissopimuksella kielletty Euroopan unionissa. Yhdessä konkreettisessa kohdassa selvästi sanotaan, että Euroopan unionin jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, sitoutuvat siihen, että ne eivät toteuta tällaisia massiivi maahanmuuttajan laillistamisia. Historiallisesti tietyssä talouden kehitysvaiheessa näitä on toteutettu, jotta tiettyjen ihmisryhmien asema voidaan laillistaa, mutta tällä hetkellä Euroopan unionin täytyy katsoa tulevaisuuteen, etsiä maahanmuuttoa, joka on laillista, joka on valvottua ja jos mahdollista vain, niin sellaista, joka juontaa juurensa alkuperämaassa annettuihin työsopimuksiin. Toivottavasti tässä nyt oli eh, hyvät vastaukset teille. Kiitoksia. Gracias, señor ministro. ahora propongo... Kiitos ministeri. Ja nyt ehdotan, että toimisimme niin kuin sisäministerin kanssa teimme, eli toinen puheenvuorokierros. Pyrimme antamaan puheenvuoron mahdollisimman monelle edustajalle, jotka sitä pyytävät, ja sitten ministeri vastaa yhdessä esitettyihin kysymyksiin. Ja jotta mahdollisimman moni voisi puhua, Kullakin on käytössään yksi minuutti. Ensinnäkin Diathemera. Kiitos ministeri, tervetuloa ja paljon onnea ja menestystä. Ensin asia, joka on hyvin ajankohtainen. Kaikki laittomat maahanmuuttajat, kaikilla heillä on sosiaalisia tarpeita. Kaikilla ja joissain maissa heillä on oikeus nämä tarpeet tyydyttää ja toisissa taas ei. Ja sitten kotouttaminen, kotouttaminen, joka kuuluu teille, teidän toimivaltaanne, Te puhutte kotouttamisesta ja haluaisin tietää, kattaako yhteisö näiden elintärkeiden sosiaalisten tarpeiden tyydyttämisen vai koskisiko tämä ainoastaan laillisia maahanmuuttajia, ja vielä on hetki aikaa. Eli jos halutaan yhteistä politiikkaa Euroopan unioniin, niin on säänneltävä lailliset työmarkkinat Euroopassa. Kukin jäsenvaltio voi ottaa kantaa, miten aiotte tämän järjestää seuraavan puheenjohtajakausien aikana. Kiitos ja Blankevich Gerbiamas ministre, iš tiesų dėkoju už tai, kad jūs labai... Kiitos herra ministeri. Haluaisin kiittää teitä siitä, että hyvin konkreettisesti esittelitte prioriteettejanne, mitä tulee maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. Ja olin iloinen kuullessani, että puheenjohtajakautenne aikana varmistatte, ettei yksin matkustavilla alaikäisillä enää ole niin paljon ongelmia, että heidän ongelmansa ratkaistaan. Ja oli hienoa, että aiotte ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka liittyvät siihen, että kolmansien maiden kansalaisille annettaisiin yhtenäinen yksi, yksi lupa, yksi työlupa, jos he haluavat EU-ssa oleskella ja työskennellä. Ranskan puheenjohtajuuskaudella joitakin kompromisseja tehtiin, mutta sitten Ruotsin ja Tsekin kaudella asiat eivät edenneet lainkaan. Onko teillä nyt käytössänne joitakin salaisia aseita, joilla voitte varmistaa, että direktiivi todellakin hyväksytään kautenne aikana? Thank you. Signora Bilbao. Ja Rova Bilbao. Kiitos ministeri näistä selityksistä. Haluaisin kysyä, te kun puhutte Lissabonin sopimuksesta, niin miten aiotte ratkaista kotottamisongelman maahanmuuttopolitiikan suunnittelussa ja sitten nämä eri hallintotahot, jotka ovat subsidiariteettiperiaatteen mukaan vastuussa siitä, että annetaan palvelut jäsenvaltioissahan valtio päättää siitä, mitä palveluita annetaan, mutta ne kuitenkin annetaan kunnallisella tasolla, miten tämä Lissabonin sopimuksen jälkeen tämä suunnittelu tapahtuu. Ja sitten puhutte siitä, että maahanmuuttajat tarvitsevat eurooppalaista kehitystä, eikä nyt tarvittaisi jonkunlaista tietoskampanjaa, jotta voitaisiin välttyä sellaiselta demagogialta, mitä tulee yhä enemmän eteen kriisiaikana. Ja sitten ajatellaan alaikäisiä heidän keskuksiaan. Heitä on koulutuskeskuksissa, mutta ongelmana on nyt se, että siellä missä parhaiten toimitaan, ei ole riittävästi voimavaroja Eli voisitteko kertoa, miten voidaan antaa lisää voimavaroja näihin keskuksiin? Äh, Rova Keller. Wondering, um... Kiitos. Haluaisin tietää, mitä konkreettisesti aiotte tehdä sen eteen, että jäsenmaat eivätkä äh, Frontex ota käyttöön näitä palautusmenettelyjä rajoilla ja ja miten otatte kantaa näihin viime keväisiin palautustapauksiin ja miten, miten valmistutte siitä, että maat eivät palauta miten sattuu, vaan että järkevät maahanmuuttojärjestelmät ovat käytössä? Kiitos, Kolina. Tanto, bisogna... Kiitos, herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Varmasti ymmärrätte, miten tiivis yhteys näillä kahdella kuulemallamme alustuksella tänään iltapäivällä on, ja varmasti meidän valiokuntammekin osallistuu työskentelyyn mielellään. Italiassa on viisi miljoonaa maahanmuuttajaa, jotka ovat saaneet oleskeluluvan ja, ja ja 8 prosenttia yrityksistä työllistää EUn ulkopuolisia työntekijöitä. Tämä on osoitus siitä, että kotouttaminen on ainakin osittain onnistunut. Toisaalta täytyy muistaa, että Tukholman ohjelman perusteella jäsenvaltioiden on syytä jakaa maahanmuuton taakkaa solidaarisesti. Miten puheenjohtajavaltio aikoo pitää kiinni solidaarisesta taakanjaosta ja millä tavoin sosiaalista suojaa annetaan yhä enemmän maahan, maahanmuuttajille? Kiitos Anna Gomez. Eikö? Rouva Kinga Gens. <laughs> <laughs> Köszönöm szépen. Kiitos. Haluaisin kysyä ministeriltä seuraavaa. Jos ajatellaan trion mahdollisuuksia tällä alalla. Tiedämme, että Espanja on aikaisempina puheenjohtajakausina hyvin sitoutunut tähän maahanmuuttopolitiikka-asiaan. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olette Trion ensimmäinen jäsen. Ja nyt haluaisin tietää, mitä voitaisiin pystyä tekemään ensimmäisen puolivuotiskauden aikana ja mitkä ovat asioita, jotka erityisesti tulevat Espanjan kaudelle. Kiitos, Rova Flot. Kiitos, herra ministeri. Olette vastuussa työllisyydestä ja maahanmuutosta. Se on onnistunut liitto ja tämä on vähän eri tavalla järjestetty kuin omassa maassani. Minä käytän tilaisuutta hyväkseni. Euroopassa on 30 000 ihmistä, jotka tulevat poimimaan mansikoita Andalusiaan. Ja jos ajatellaan näitä siirtotyöläisiä, niin heihin liittyy usean tyyppisiä kysymyksiä. On olemassa siirtotyöläisiä, joilla on ihan ok työsopimukset, he maksavat maksut ja verot, vaikka he eivät virallisesti täällä asukaan. Aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin, että nämä laillisesti Euroopassa olevat työntekijät voivat saada laillistetun aseman äh, tämän työsopimuksen perusteella? Ja sitten 80% de migrants légaux. Ja sitten ajatelkaanpa tätä Rosarnon kaupunkia Italiassa. Siellähän työntekijät tekevät työtä orjuusolosuhteissa. Ja aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin, että myös tällaiset henkilöt voivat parantaa tilannettaan Euroopassa, että he voivat saada, tai että jollakin tapaa harmonisoitaisiin siirtotyöläisten asemaa Euroopassa? Thank you, Mr. President. Kiitos herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, puhuitte taloudellisesta maahanmuutosta ja että tämä olisi jotenkin hieno juttu. Tämä ei pidä paikkaansa. Se on ainoastaan kansainvälisen kapitalismin intresseissä, eikä siinä ole mitään humania. Se epävakauttaa maita, alentaa palkkatasoa ja se myös vie tai se johtaa myös aivovientiin sitten näistä lähtömaista. Ja se on osa ihmiskauppaa minun mielestäni. Ei tällaista pitäisi sallia. Thank you. Mrs. Ana Gomez, I offered you the floor, but you... Rovana Gomez, minä tarvitsin teille puheenvuoron, mutta ette ole paikalla. Nyt annan teille toisen mahdollisuuden vielä. Kiitoksia, niin sain juuri puhelun tuossa. Hyvä ministeri, Hyvä ministeri, halusin esittää teille kysymyksen ja kiinnittää huomiota näihin Espanjan puheenjohtajuuskauden painopistealueisiin. Meillä on erityistilanne ihmisryhmän osalta. Viittaan tässä niin henkilöihin, jotka eurooppalaisissa valtioissa hyväksyivät ottaa vastaan Guantanamon vankeja. Meillä on Yhdysvaltojen suurlähettiläs Dan Fried ja Michael Posnan, jotka ovat puhuneet tästä asiasta. Haluaisin esittää teille kysymyksen tähän, tähän liittyen. Vain kuusi eurooppalaista valtiota päätti ottaa näitä vankeja vastaan ja Espanja on yksi näistä maista. Millä tavalla näitä henkilöitä otettiin vastaan? Olivatko he poliittisia vankeja vai maahanmuuttajia? Ja te viittasitte myös tähän tavoitteeseen kotouttaa ulkomaalaisia. Eikö tässä pitäisi siirtyä tämän asian osalta yksittäisten valtioiden politiikasta yhteisöpolitiikan suuntaan? Kiitoksia sitten yhteisvastausta varten vastataksenne näihin eri kysymyksiin, joita täällä on tuotu esille. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kotouttamisesta ja sosiaalisista tarpeista puhuminen, niin tätä voi tietenkään tehdä pelkästään Euroopan näkökulmasta – mutta on erittäin tärkeää, että Eurooppa myös tässä luo globaalia keskustelua, jossa kotouttamiskäsite on tärkeä ja myös jaettu asia. Ja se perustuu hyvään, hyvin käytänteisiin. Täällähän jo tuotiin esille se, että kotouttaminen täytyy aina tehdä mahdollisimman lähellä maahanmuuttajan asuinpaikkaa. Mutta mutta tämä ei mitenkään poista tarvetta tehdä yhteistyötä globaalimmalla tasolla. Maahanmuutto ja työmarkkinat. No ensimmäisissä vastauksissa niin voisin tässä nyt todeta, että maahanmuuton täytyy liittyä työmarkkinoihin. Tämä, ää, tässä työmarkkinoiden oma kehityskulku hieman tulee määrittelemään maahanmuuton tarvetta. Euroopalla täytyy olla epäilemättä tässä tulevaisuuden näkymät. Nythän edessämme on haaste rakentaa tätä 2020-strategiaa, jonka kautta meillä täytyy olla taloudellinen malli, tuotantomalli ja myös tietysti tavoitteet. Ja tämän pohjalta me tulemme määrittelemään ne tarpeet, joita meillä on työmarkkinojen ja maahanmuuton osalta. Alaikäiset kolmansista maista tulevat. No, tässä on yksi periaate, jota täytyy välttää. Eli se, että mafio, mafiat eivät tee alaikäisistä laittoman maahanmuuton välineitä. Hyvin usein alaikäisen tapauksen Takana ei ole pelkästään alaikäinen, joka haluaa tässä parempaa tulevaisuutta, vaan myös takana voi olla mafia, joka innostaa häntä ja auttaa maahanmuutossa. Alaikäistä ei voida ikinä pitää maahanmuuttajana, vaan maa alaikäinen on aina ennen kaikkea alaikäinen ja tämän periaatteen täytyy pysyä tässä tärkeimpänä aivan epäilemättä samalla täytyy koordinoidusti tehdä työtä sen eteen, että alaikäiset, jotka tulevat yksin Eurooppaan, ja tämä on Tukholman ohjelman suuri edistysaskel. Eli tarkoitan tällä sitä, että tähän mennessä yksin matkustavat alaikäiset heidän asioitaan ovat käsitelleet vain ne jäsenvaltiot, jotka tiettyjen rajojen takia, marrojen takia olivat tässä vastaanottavina alaikäisten muuttovirroissa. Mutta nyt me emme puhu siitä, että näiden periaatteiden pitäisi päteä vain yhteen tai kahteen tai kolmeen jäsenvaltioon, vaan koko Euroopan unionin tasolla täytyy asiasta keskustella. Lissabonin sopimus ja kotouttaminen maahanmuutto Euroopassa. Yhdessä hän tämä jo tuotiin esille, että tässä tarvitaan kiintiöitä aluekohtaisesti, maakohtaisesti, niin että alaikäiset saadaan sijoitettua. Tästä me tulemme keskustelemaan tässä kotouttamiskonferenssissa Saragosassa muustakin kuin säännösten näkökulmasta. Euroopassa yhä enemmän ollaan yhtä mieltä tästä asiasta, koska alaikäisten, jotka matkustavat yksin, heidän kohtalonsa on mukana kaikessa politiikassa ja meidän täytyy työskennellä sen suuntaisesti, että voidaan hyvin hallinnoida näitä kysymyksiä. Frontex-kysymys. No se nyt ei kuulu minun toimivaltuuksini, vaan aikaisemmin puhunut oikeusasioiden ministeri on vastuussa näistä kysymyksistä. Joka tapauksessa Espanjan hallitus, joka puheenjohtajavaltiona tässä toimii, on sitä mieltä, että tässä täytyy ennen kaikkea panostaa laillisuuteen – meillä on epäsäännönmukaisuuksia hallinnollisesti ja tämä tarkoittaa sitä, että tietyt henkilöt, jotka jossain vaiheessa heidät pidätetään, he ei pidä koskaan unohtaa tätä näkökohtaa. Frontex varmasti tulee toimimaan aivan asianmukaisesti ja korrektisti. Sitten täällä tuotiin esille Italian tapaukset. Tätä pohditaan siitä näkökulmasta lähtien, millä tavalla voidaan jakaa nämä ongelmat tai millä tavalla voidaan toimia niin, että Eurooppa fyysisenä, taloudellisena, poliittisena, kansalaisinstitutionaalisena realiteettina löytää tässä tietyn tasapainon eri elementtien välille, jotka tietyssä vaiheessa voivat muodostaa ongelman. Maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus on mielestäni kaikista asianmukaisin pohja eteenpäin menolle. Meillä on poliittiset kriteerit tämän sopimuksen ajatuksista. Tässä tarvitaan säännöstöjä ja direktiivejä, mutta usein päästään eteenpäin myös, kun solidaarisesti jaetaan taakkaa Täällä esitettiin yksi kysymys ja toteaisin, että Belgian ja Unkarin ja Espanjan välillä olemme yhtä mieltä näistä asioista, jotka kuuluvat toimivaltuuksiin, niin me teemme yhteistyötä näiden asioiden osalta ja yleisesti ottaen suurten käsitteiden kohdalla meillä ei ole erimielisyyksiä, kun ajatellaan puheenjohtajakauden tavoitteita tässä. Niin Belgia kuin Espanjakin molemmilla on kokemuksensa ja realiteettinsa. Maissamme on merkittävä väestöosuus. Sitten työntekijät, asuinmaa ja sopimukset. No tästä voin vain todeta, että tämä osittain riippuu tästä parlamentista – miten päästään eteenpäin yhden ainoan asumisluvan osalta. Espanja haluaisi, että mahdollisimman pian saisimme keskustelut päätökseen ja sen seurauksena pääsemme sopimuksen direktiivistä, jolla ratkaistaan ne ongelmat, joihin kysymyksissä puut, Lopuksi vielä toteaisin, en ole yhtä mieltä tästä taloudellisesta maahanmuutosta ja sen kielteisistä vaikutuksista. Minun mielestäni tässä on myönteistä vaikutusta molempiin suuntiin. Alku maa lähtömaa mahdollistaa henkilöiden ähm, lähdön maasta työhön muualle ja heidän paluunsa myös omaan maahansa ja he voivat hyödyntää osan siitä, mitä he ovat vastaanottajamaassaan oppineet. Ja sitten on vielä yksi kysymys, joka on täysin tämän ministerin toimivaltuuksien ulkopuolella, eli Guantanamo. Tämä ei millään tavalla kuulu minun. Ei maahanmuutto, eikä turvapaikka, eikä kotouttamispolitiikan toimivaltuuksiini sisä- ja oikeusasioiden neuvostossa varmasti tulemme kuitenkin keskustelemaan tästä ja meidän täytyy ratkaista tämäkin kysymys. Kiitoksia. Me kiitämme Espanjan työ- ja maahanmuuttoministeriä siitä, että hän on esitellyt meille Espanjan painopistealueet seuraaville kuudelle kuukaudelle ja kiitämme häntä näistä vastauksista ja tiiviistä selityksistä kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Meidän kokouksemme on jo puoli tuntia tässä jälkijunassa, ja jos valiokunnan jäsenten tunteita nyt oikein tässä tulkitsen, niin voimme pitää tätä keskustelua päättyneenä ja toivotamme ministerille paljon menestystä puheenjohtajuuskauden agendan läpiviemisessä. Kiitokset. Okay.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 As I said, dear colleagues. Kuten sanoin, hyvät kollegat, olemme hiukan aikataulustamme jäljessä, joten yritetäänpä käydä nopeasti läpi esityslistan viimeiset kohdat tänään iltapäivällä. Siirrytään siis saman tien kohtaan viisi, EUn ja Pakistanin välinen takaisinottosopimus. Tiedätte, että viime lokakuussa parlamentti antoi lausuntonsa ja tämä sopimus allekirjoitettiin kaksi viikkoa sen jälkeen. No tämän, tämä ei voinut astua voimaan kuitenkaan ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista ja me olemme odottaneet siitä lähtien neuvoston muodollista päätöstä sopimuksen loppuun saattamiseksi. Parlamentin roolia on nyt vahvistettu. Meidän, meidän roolimme on vahvistettu, meitä tulee kuulla artiklan 218 kappaleen 18 mukaisesti, joten meitä tulee kuulla ja meille tulee tiedottaa heti neuvoston ja komission ensimmäisen käsittelykierroksen asioista. Ja tämä pätee tietysti myös kaikkiin muihinkin takaisinottosopimuksiin, jotka nyt ovat esillä. Haluaisin tähän liittyen antaa puheenvuoron Euroopan komission edustajalle ja sen jälkeen puheenjohtajavaltion edustajalle ja sen jälkeen esittelijä Sogorille. Aluksi siis, anteeksi herra Busuki olikin tässä siis ilmeisesti esittelijä vai kuka? Siis sinä olet täällä esittelijä Sogorin sijaisena. Hyvä niin. Komissio herra Peter Bost. Olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron EUn ja Pakistanin välisestä takaisinottosopimuksesta. Ja Neuvotteluvaltuutus asiasta annettiin komissiolle kymmenisen vuotta sitten ja tämä osoittaa, kuinka vaikeaa oli päästä yksimielisyyteen asioista Pakistanin kanssa. Oli varsin vaikea saada Pakistania neuvottelupöytään asian tiimoilta, mutta kuuden muodollisen neuvottelukierroksen jälkeen vuonna 2007 me vihdoin saimme laadituksi asiakirjan tekstin. Se on hyvin monimutkainen No sen jälkeen seuraavat neuvottelukierrokset seurasivat ja lopulliseen sopimukseen pääseminen oli varsin vaikeaa, mutta vihdoin sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2009 ja nyt olemme ihan viimeisissä vaiheissa. Toivomme, että nämä viimeiset muodollisuudet saadaan nopeasti hoidetuksi. Takaisinottosopimus on erittäin tärkeä EUn näkökulmasta, nimittäin Pakistan on maa, josta useita laittomia maahanmuuttajia tulee tai jonka kautta useat maahanmuuttajat kulkevat EUn jäsenvaltioihin. 13 500 henkilöä, Pakistanista tullutta henkilöä, otetaan kiinni vuosittain EU:ssa ja tämä osoittaa, kuinka tärkeä tämä takaisinottosopimus on. On tärkeää, että se toimii tehokkaasti ja tätä voitaisiin soveltaa tuhansissa tapauksissa. Kyse ei ole ainoastaan takaisinottosopimuksesta, joka koskettaa ainoastaan Pakistanin kansalaisia, vaan olette varmasti huomanneet, että takaisinottosopimus kattaa myös valtiottomat, kansalaisuudettomat henkilöt ja kolmansien maiden kansalaiset, ja tämä oli merkittävä neuvotteluvoitto EUlle tässä asiassa. Ja kuten tiedätte, tällä hetkellä keskustelemme takaisinottosopimuksesta myös Turkin kanssa. Turkki on pääjohtaja Follille hyvin tärkeä kysymys ja pääjohtajamme matkustaa Ankaraan 19. päivä helmikuuta käynnistääkseen uudelleen muodolliset neuvottelut Turkin kanssa solmittavasta takaisinottosopimuksesta. Ja mm, Turkki on Pakistanin rinnalla hyvin tärkeä kauttakulku ja lähtömaa. Ja se, että me saisimme nyt nämä toimivat takaisinottosopimukset sekä Turkin että Pakistanin kanssa ovat meille varsin tärkeä asia. Mitä tulee takaisinottosopimuksen sisältöön, niin varmaankaan ei ketään yllätä, että se on aika selkeä sopimus. Se sisältää takaisinottovelvoitteen, joka kohdistuu siis Pakistanin kansalaisiin, kolmansien maiden kansalaisiin ja kansalaisuudettomiin henkilöihin. Ja sitten tässä on mainintoja useista hallinnollisista menettelyistä, jotka liittyvät henkilöiden palauttamiseen, tässä tapauksessa Pakistaniin. Kuten sanoin, neuvotteluita on käyty varsin pitkään. Ja meille annettiin tämä neuvotteluvaltuutus – vanhan järjestelmän perusteella siis ennen kuin Lissabonin sopimusta edes oli. Ja se, että tässä nyt odot, ja kun uusista neuvotteluvaltuutuksista tulevaisuudessa on kyse, niin silloin komissio tietysti aivan täysimääräisesti noudattaa noudattaa Lissabonin sopimuksen velvoitteita neuvotteluvaltuutuksiin liittyen, eli erityisesti artikla 218 kappale 10. Tätä noudatetaan sitten tulevissa neuvotteluvaltuutuksissa. Tässä lyhyt alustus ja mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Seuraavaksi puheenjohtajavaltion edustaja. Olkaa hyvä. No Kiitos puheenjohtaja. Ei minulle mitään lisättävää siihen, mitä komissio sanoi. Haluaisin ainoastaan sanoa, että tämän sopimuksen neuvottelu on ollut hyvin vaikeaa ja tästä syystä jäsenvaltiot neuvostossa loppujen lopuksi pääsimme yhteisymmärrykseen, vaikka olimme jostain pienestä asioista esi eri mieltä. Sitten nämä menettelytapakysymykset meillä on nyt pöydällä lausuntopyyntö ja meillä on myös parlamentille esitetty hyväksyntäpyyntö. Toivottavasti tämä saadaan nopeasti. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Busutil. Haluatteko puhua Shogorin puolesta? Kiitos herra puheenjohtaja. Äh, herra Sogor ei valitettavasti ehtinyt jäädä paikalle. Hänen piti ehtiä lentokoneeseen, joten minä puhun hänen puolestaan. Haluaisin kiittää komission edustajaa ja toivottaa herra Bossin tervetulleeksi. On tärkeää, että saimme nämä tasaiset tiedot neuvotteluiden kulusta. Mielestämme takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa ovat varsin tärkeitä, erityisesti kun kyse on Pakistanin kaltaisesta maasta ja on erittäin hyvä, että nämä neuvottelut on nyt saatu päätökseen. Ja kuuntelin tarkalla korvalla herra Boschin korostamia elementtejä, eli siitä, että takaisinottosopimus kattaa myös kolmansien maiden kansalaiset. Tämä lisää takaisinottosopimusten mielekkyyttä ja tämä antaa meille neuvotteluvaltaa myös muiden takaisinottosopimusten suhteen, esimerkiksi Turkin kanssa. Meillä ei ole sisältöä mitään huomautettavaa, mutta mitä menettelytapaan tulee, niin ymmärtääkseni neuvoston muodollinen päätös uupuu vielä. Euroopan parlamentti ei ole vieläkään saanut ainakaan neuvoston muodollista päätöstä asiasta ja tämä meitä harmittaa. Ja meidän täytyy saada samat tiedot kuin neuvostokin tästä asiasta. Ja vasta viime viikolla komissaariehdokas Cecilia Malmström teki oikean tulkinnan sanoessaan, että parlamentin tulisi saada samat asiakirjat kuin mitä neuvosto saa. Jos muilla kollegoilla ei ole mitään erityistä huomautettavaa, niin herra Sogor on pyytänyt minua kertomaan valiokunnalle, että hän voi hyväksyä tämän takaisinottosopimuksen ja me voimme hänen mielestään toimittaa tämän eteenpäin täysistunnolle ilman myöhempää valiokuntakäsittelyä, mutta totta kai tarvitsemme vielä AFET-valiokunnan lausunnon. Ja lopuksi ehkäpä kysymys vielä komission edustajalle. Ehkä voisimme esittää sellaisen kysymyksen, että missä vaiheessa sopimus on Pakistanin parlamenttikäsittelyssä. Emmehän vielä tiedä, koska Pakistanin parlamentti ratifioi tämän sopimuksen, ja ehkäpä komissiolla on lisätietoja tästä asiasta. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitos, herra puheenjohtaja. Thank you. Now, if we would like to... Kiitos. Ja sitten kommentteja tai vastauksia. Ehkä ensin kannattaisi kuulla valiokunnan jäseniä ja sitten annamme taas komissiolle ja puheenjohtajan valtiolle puheenvuorot. Eli ensinnäkin Rova Guillaume, Rova Ernst, Guillaume. Euh, Kiitos, niin en minä ollut ensimmäinen todellakaan, mutta ihan lyhyesti, koska aika on vähän. Ensinnäkin menettelytapaa. Palaan siihen vielä, koska meiltä on pyydetty kannanottoa tämän asiaan, mutta se kuitenkin allekirjoitettiin lokakuussa ja sen jälkeen Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja parlamentin oikeuden yksikö kertoi meillä yhteydessä, että sellaiset sopimukset, jotka eivät ole vielä voimassa, kansainväliset sopimukset, niitä paremmin pitäisi tarkastella. Ehkä voisimme saada lisää, lisää tietoa siitä, minkälainen meidän roolimme nyt olisi tähän sopimukseen liittyen. Ja sitten tämä periaate, joka on Euroopan unionin kolmansien valtioiden kanssa solmittujen takaisinottosopimusten takana. Eli käytännössä, vaikka näitä ei ole paljonkaan, niin niitä sovelletaan aika vähän. Ja käytössä ovat lähinnä kahdenväliset sopimukset, eivät yhteisösopimukset. Voitaisinko saada tietoa nyt niistä ihmistä, jotka on lähetetty tulomaihin tai lähtömaihin ja kauttakulkumaihin? Ja jos ajatellaan koko tätä asiaa, niin onko uudelleen integraatio mahdollista ja miten kaikki sujuu, ottaen että Kaikista tästä on nyt muutaman vuoden ajan puhuttu. Ja sitten viimeinen seikka liittyy itse Pakistaniin. Te varmasti tiedätte, että UNHCR on pitänyt lisätä töitään viime kuukausien aikana, sillä suuria väestömääriä on joutunut siirtymään sotilastoimien takia ja minä olen saanut kuulla sellaisia lukuja, että noin miljoona ihmistä on joutunut siirtymään jostain syystä tämän maan eri alueilla Onko tämä asia huomioitu sopimusta tehtäessä ja jos olisi hyvin vakavia tapahtumia ja jotka antaisivat aihetta uskoa, että näiden henkilöiden paluu voisi olla uhattuna. Onko mahdollista keskeyttää näiden sopimusten täytäntöönpano? Tässä kolme kysymystä tähän asiaan liittyen. Miss Ernst. Ki- kiitos, Rova Ernst. Kiitos. Minulla on pari kysymystä. On totta, että Pakistanista tulee yhä enemmän maahanmuuttajia. Maahanmuuttajat myös kulkevat Pakistanin kautta. Muuttovirrat ovat kasvaneet viime vuosina ja minusta on tärkeää, että tässä pidetään kiinni ihmisoikeuksia oikeuksista minkä takia tässä takaisinottosopimuksessa ei millään tavalla viitata ihmisoikeus, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja minkä takia tässä ei mainita näiden muuttovirtojen kasvamista. Näistä maista tulee kuitenkin entistä enemmän maahanmuuttajia humanitaarisista syistä. Toiseksi tässä on vaadittu, että EU solmii takaisinottosopimuksen Pakistanin kanssa juuri sen takia, että tähän mennessä ihmisoikeuksia ei ole kunnioitettu. Miten nämä on otettu nyt huomioon tässä sopimuksessa? Ja sitten nämä tietosuojakysymykset. Voiko Pakistanin hallinto nykytilassaan varmistaa sen, että tietosuoja asioita noudatetaan asianmukaisella tavalla. Onko tähän mitään viitettä sopimuksessa? Näin ei ilmeisesti ole. Ja mitä Euroopan tietosuojavaltuutetulla on sanottavaa tästä asiasta, mikäli hänelle tällaisia kysymyksiä esitettäisiin? Signor Romeva. No, Kiitos. Ja sitten edustaja Romeva, Rova Flot. Niin tämä on tänään aika hankalaa tämä puheenvuoron jakaminen. Ei minä näin ensin erää Romeva, mutta niin edustaja Romaiva oikein ystävällisesti odot, odot, pyysi puheenvuoron, koska minä kävin tuolla Turkin kokouksessa ja no kiitos Raul. Eli siis tämä sopimus Pakistanin kanssa. Tämä on ensimmäinen sopimus, johon parlamentti voi täysin ottaa kantaa. Emme aivan täysin, sillä me pysty sitä muuttamaan, mutta voimme periaatteessa sitä vastustaa ja tällä tavoin me pystymme aikaisemmassa vaiheessa ennen allekirjoitusta siihen vaikuttamaan siis ja myös täytäntöönpanovaiheessa, koska itse sekä komiteassa parlamentille ei ole valattu mitään roolia. Näin on sopimusten kanssa ja Pakistan on nyt ensimmäinen maa Lissabonin sopimuksen aikakaudella. Ja sitten toinen asia, eli ensimmäinen virke sopimuksessa on yllättävä, sillä siinä puhutaan sopimuksesta, jota suositellaan Afganistanin toimintasuunnitelmassa, joka esiteltiin vuonna 1999, eli, eli mm, palautettaisiin e, henkilöitä, jotka ovat kyseisemman kautta kulkeneet päästäkseen Eurooppaan asti, mutta sitten tämä jo hankaloituu, jos katsotaan sitä, keitä henkilöitä takaisinottosopimus koskee, niin vaikuttaako tämä nyt siltä, että tässä annetaan Eh, ikään kuin arvo sille, että ilmoitetaan sopimuksesta, on tehtävä sopimuksia, vai onko tässä todellakin ajateltu, että halutaan jotain käytännön eh, tehokkuutta tälle sopimukselle? Sillä jos katsoo tarkkaan sopimusta, niin siinä sanotaan, että Pakistanin voidaan palauttaa tämän sopimuksen pohjalta ne henkilöt, jotka ovat olleet laittomasti Pakistanissa ja ne henkilöt, jotka ovat saapuneet suoraan Pakistanista Euroopan unionin alueelle. Mutta tehän varmasti olette huomannut, että tässä on myös linkki Turkiin, sillä afganistanilaiset yleensä tulevat maateitse Turkin kautta, eivätkään lentäen. Ja siksi, jos meillä on tämä Pakistanin takaisinottosopimus, joka otetaan mukaan Afganistanin toimintasuunnitelmaan, ja sitten jos katsotaan tätä todellista mm, soveltamisalaa, niin tässä nyt jotain vääristymistä. Ehkä komissio voisi kertoa, mikä on mielessä. Te sanoitte, että 13 500 kiinnitettyä henkilöä on tullut Pakistanista, mutta ovatko kaikki nämä henkilöt juuri tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, eli kun he ovat tulleet suoraan Euroopan unionin kulkematta kolmannen maan kautta vai ei? Tähän pitäisi ensin vastata, jotta tiedettäisiin, mistä oikein puhutaan. Eli keitä tämä sopimus tai takaisinottosopimus koskee ja missä tapauksessa pantaisiin täytäntöön. Ja minusta se koskee yleensä näitä tällaisia takaisinottosopimuksia. Varmasti kaikki parlamentaarikot täällä tietävät jonkun tapauksen henkilöstä, joka on palautettu ja siellä on kuitenkin eh, tapahtunut jotain eh, kauhean häntä on kirjoitettu tai muuta. Eli tässä on periaatteena, että ihmistä, ihmisiä ei käännytetä ja pitää ajatella myös eh, eri vastuun tasoja. Nyt olisi hyvä, että voitaisiin lähteä liikkeelle sellaista arvioista, joka olisi korrektia ja yhteistä, eli sanottaisiin kuinka monta ihmistä on palautettu ja keitä he ovat, milloin ja miten voidaan voitu varmistaa, että periaatteet toteutuvat. Minä en tiedä, globaalista analyysistä, minä tiedän vain eri tapauksia, mutta haluaisin tietää, onko neuvosto ja komissio tästä tietänyt, onko asiaa tutkittu. Tämä olisi todella mielenkiintoista. Ennen kuin mennään nyt tämän pidemmälle, pitäisi tietää tarkalleen, mistä puhutaan ja mitä tähän asti on tehty näiden takaisinottosopimusten kanssa. Seen... Kiitos, Janin Hannis Plasek. Ja onko muita Anyone else? En, uh, en, so, please, Mrs. Hennis Plasser. <laughs> ja, in het Nederlands dit keer, maar een hele korte opmerking, ook om iets... Niin, puhun hollantia ihan lyhyesti. Ehkä tätä pitäisi hiukan suhteuttaa tätä, mitä Rova Flotre juuri sanoi. Takaisinottosopimus on todellakin tärkeä ja teemme kaikkemme, jotta takaisinottosopimus astuisi voimaan. Neuvottelut ovat kestäneet pitkään Tätä ei ole saavutettu yhdessä yössä. Tämän tyyppiset sopimukset ovat hyvin oleellisia, koska kahdenväliset sopimukset ovat tällainen lyhyen tähtäimen ratkaisu, jotka eivät välttämättä edes tue pitkän tähtäimen ratkaisumalleja. Meidän täytyy, täytyy tietysti kuunnella näitä aivan oikeutettuja kysymyksiä ja kuulla niihin vastaukset, mutta silti puolan voimakkaasti tätä sopimusta. Kiitos. Ellei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin annan puheenvuoron tässä komissiolle, sitten puheenjohtajavaltion edustajalle ja myöhemmin vielä Simonille. Ensiksi komissio. Kiitos herra puheenjohtaja. No komissio tästä keskustelusta poimi kolme kysymystä. Ensiksi kaksi yleistä kysymystä mikä, millä tavalla parlamentti otetaan mukaan komission neuvottelemaan takaisinottosopimuksen eteenpäin viemiseen ja miten komis, komissio parlamentin huomioi? No tähän voin vastata, että me noudatamme artiklaa 218 suhteissamme parlamenttiin ja neuvostoon. Ja sitten tässä esitettiin vähän täsmällisiä kysymyksiä EUn palauttamis- ja takaisinottosopimuksista ja menettelyistä, koska Tukholman ohjelmahan vaatii, että näitä asioita arvioidaan ja jonkinlaisia ehdotuksia yhteisestä palautus- ja takaisinottopolitiikasta äh, tehdään. Ja me aiomme tulevaisuudessa neuvotella useista takaisinottosopimuksista useiden maiden kanssa, tämän voin kertoa, jos haluamme todella tehokkaasti taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan Euroopassa, niin takaisinottosopimukset ovat ehdottoman tärkeä väline. Ne ovat osa tehokasta maahanmuuttopolitiikkaa. Ja sitten keskustelussa ilmeni myös kysymys siitä, antaako parlamentti hyväksyntänsä tänään esillä olevalle Pakistanin kanssa tehdylle takaisinottosopimukselle. Joten tässä on kaksi yleisempää kysymystä ja yksi hyvin konkreettinen menettelytapa kysymys. Mitä komission tulee, niin me olemme valmiita vastaamaan kaikkiin näihin aivan oikeutettuihin yleisiin kysymyksiin – se vie kaksi tuntia, mutta meille tämä sopii ihan hyvin, jos se teille sopii. Ja jos jos sen verran haluaisin sanoa, että jos komissio ei saa parlamentin suostumusta tähän asiaan, niin silloin joudumme menemään takaisin pakistanilaisten puheille ja silloin joudumme hyvin hankalaan tilanteeseen. On olemassa riski, että koko takaisinottosopimus romuttuu. Neuvottelut ovat olleet varsin vaikeat. Me olemme tehneet paljon myönnytyksiä pakistanilaisille. Jos meidän täytyisi nyt mennä takaisin pakistanilaisten luo ja sanoa, että, että hei, nyt kävi niin, että parlamentti ei antanutkaan meille suostumustaan, niin silloin tämä asia voi romuttua kokonaan. Tämän halusin vain sanoa ja totta kai voimme vielä jatkaa keskustelua aiheesta. Kiitos. Libe-valiokunnalla on tapana, että komissio voi myös kirjallisesti toimittaa vastauksia suullisesti esitettyihin kysymyksiin. Ja jäsenet voivat saada kirjalliset vastaukset kysymyksiinsä, jos suulliselle käsittelylle ei ole aikaa. Tämä voidaan tehdä myös luottamuksellisesti, jos niin halutaan. On selvää, että täällä jäsenet ovat esittäneet aivan oikeutettuja kysymyksiä, joihin pitää saada vastaus muilta toimielimiltä. Ja täällä on nyt noussut pari muutakin kättä. Jos me emme nyt tässä ja nyt aio, hetkinen, Rova Flotre vielä. Complètement scandalisé par votre réponse. Ihan lyhyesti tämä teidän vastaukseni on täysin skandaali. Komissio sanoi, että niin, no kyllähän tähän voidaan vastata, mutta me esitimme kysymyksiä, ettekä vastanneet. Älkää nyt meitä enää tällainen kiristäkö, jos mitään ei tehdä, niin tämän täysin parlamentin huomioon jättämistä. Tämä on täysin skandaali tämä teidän vastauksenne. Frau Jens. Kiitos, Rova Jens. Käyttäkää mikrofonia, olkaa hyvä. Olen täysin samaa mieltä Rova Flötrin kanssa. Minun kysymyksiini ei vastattu ja minä totean, että, että takaisinottosopimus Pakistanin kanssa on herättänyt suurta huolta. Ja me, minä olen kuullut, että tämä saattaa johtaa hyvin suuriin hankaluuksiin. Tässä on kyse uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja näihin suhtautumisesta ja miten ihmisoikeudet otetaan huomioon. Tämä ei ole täydellinen sopimus missään nimessä ja tämä ei meille riitä. Just as time is running and... No niin, aika käy vähin. Ja kyllähän nämä kysymykset ansaitsevat vastauksen. Voisimmeko nyt saada kirjalliset vastaukset kysymyksiimme? En minä tässä nyt mitenkään puolla komissiota, mutta sanon vain sen, että he ovat neuvotelleet tästä kyllä vuosikausia. Minä olen tavannut komission edustajia ja he ovat minulle, minulle perustelleet asiat ihan hyvin. Nyt ei ole syytä ryhtyä taistelemaan komission kanssa, olisi järkevää, että pyydämme nyt vastauksia kirjallisesti ja toivomme, että ongelmat sitten ratkeavat. Kiitos ja seuraavaksi puheenjohtaja valtion edustaja, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa kahta yleisseikkaa, jotka tässä kysymyksistä on tullut esille. Meillä ei tietenkään ole näitä tilastoja, joita joissakin kysymyksissä pyydettiin, mutta ensinnäkin haluaisin puuttua tässä yhteisön takaisinottosopimusten hyödyllisyyteen. No tässähän nyt ollaan vielä täytäntöönpanon alkuvaiheessa, vaikka jotkut sopimukset ovatkin olleet voimassa jo useampia vuosia. Nämä kokemukset ovat myönteisiä, tietysti ongelmia on vielä ratkaistavaksi sopimukset, joita nyt työstetään, jatkosopimukset, niitä parannetaan. Tässä komissio on tehnyt paljon työtä nimenomaan tämän tavoitteen eteen. Ja sallikaa minun nyt suhtautua varsin optimistisesti takaisinottosopimusten hyödyllisyyteen. Toisaalta haluaisin pyytää, että takaisinottosopimuksia sopimuksia ei pidettäisi muuna kuin mitä ne tarkkaan ottaen ovat. Ne ovat väline, joka mahdollistaa palautuspäätöksen täytäntöön panon päätöksen, joka on tehty aikaisemmin oikeudellisten tai hallinnollisten päätöksentekotapojen mukaisesti, jotka ovat valalla eri maissa. Sitten epäilykset, jotka liittyvät ihmisoikeus, ihmisoikeuksiin, tietojen suojaan ja niin edelleen. Näitä ongelmia ei pitäisi pohtia tässä takaisinottosopimuksen vaiheessa, vaan siinä vaiheessa, kun näitä päätöksiä tehdään. Meillä on direktiivi takaisinotosta, palautuksesta, meillä on yhteisön lainsäädäntö ja meillä on myös ihmisoikeusmääräykset, joten tässä tämä päätös ei tarkoita, että automaattisesti jonkun tietyn maan kansalaiset lähetetään takaisin kyseiseen maahan. You want to conclude? Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran kiittää neuvoston ja komission edustajia ja keskusteluun osallistuneita kollegoita. Keskustelu oli lyhyt, mutta kiivas. Ja kirjasin ylös ilmaistut huolet ja havaitsin myös, että jotkut kollegat olivat suorastaan periaatteellisesti takaisinottosopimusta vastaan. Janin Hannes Plastar minusta oli oikeilla linjoilla todetessaan, että kyse on varsin tärkeästä sopimuksesta, josta on neuvoteltu vuosia. Yhden huomautuksen haluaisin vielä keskusteluun lisätä. Minä olen ymmärtänyt asian niin, että kun takaisinottosopimuksista puhutaan, niin silloin kyse on nimenomaan laittomasti EUn alueella oleskelevista maahanmuuttajista, jotka ovat jo hakeneet turvapaikkaa, joille sitä ei ole myönnetty, eli joilla ei enää ole mitään maassaolon edellytyksiä EU-maassa, jolloin palautuskieltoperiaate ei toimi enää. Joten mitä nopeammin saamme tämän aikaiseksi, sen parempi. Kiitos. Valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa nyt korostan komissiolle sitä, että me vaadimme kirjallisia vastauksia esitettyihin kysymyksiin, joihin ei aikapulan takia ollut mahdollista vastata. Komissio vielä. Let, we don't want to be misunderstood. Kiitos puheenvuorosta. Meitä nyt saa ymmärtää väärin. Kyllä me suhtaudumme hyvin vakavasti tähän keskusteluun. Meillä on ollut paljon kysymyksiä tässä esillä, joista kannattaa tulla keskustella komission ja parlamentin välillä. Olemme valmiita tähän ilman muuta ja olemme valmiita vastaamaan kirjasti mihinkä tahansa kysymyksiin, mitä haluatte esittää. Ja ehdottaisin myös, että pidettäisiin komission asiantuntijoiden ja esittelijän välillä mietintö, niin että kaikki kysymykset, myös Rova Flotren ja muiden kysymykset, saisivat vastauksen sellaisen, joka vie vähän aikaa. Tämän on aika monimutkaista. Tämä ei johdu siitä, etteikö parlamenttia kunnioitettaisi, vaan koska pitäisi käydä perusteltua ja perustonlaatuista keskustelua näistä aiheista, jotka ovat tänään tulleet esille. Me olemme valmiita tähän. Uh, good. We take note on that. Hyvä on. Tämä sopii hyvin. Voimme päättää keskustelun tästä aiheesta ja siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Meillähän on vielä yksi kohta ja sitten vielä koordinaattoreiden kokous. Seuraava asia on Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen Frontexin toimintaan. Tähän sopimukseen liittyen komissio, Sveitsi ja Liechtenstein ovat neuvotelleet näiden maiden osallistumisesta Frontexin toimintaan, joten komissio käyttäköön ensiksi puheenvuoron, sitten puheenjohtajavaltion edustaja ja sitten esittelijä Klais. Ja annan ensiksi puheenvuoron komission edustajalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa menettelytapakysymyksestä ja viittaan tässä tämän sopimuksen allekirjoituspäivään 30. syyskuuta, eli ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Näin ollen myös johtopäätös toimitettiin tässä parlamentille vain kuulemista varten. On Lissabonin sopimus on voimassa ja menettelytapa tulee varmaan muuttumaan. Teiltä pyydetään hyväksyntää ja tällä välin neuvostossa kollegat työskentelevät sopeuttaakseen näitä tekstejä Lissabonin sopimuksen sanamuotoihin ja parlamentilta tullaan pyytämään hyväksyntä tälle sopimukselle. Sisällöstä. Sveitsi ja Liechtenstein ovat kolmansia maita, jotka ovat mukana Schengenin sopimuksessa ja niiden täytyy panna täytäntöön kaikki Schengen-säännöstö. Tietysti nämä maat osallistuvat myös Frontexiin, joten miksi tarvitaan erillistä sopimusta? Erillinen sopimus on tarpeen, koska Frontex-asetuksessa on osia, joita, jotta pätevät jäsenvaltioihin toissijaisena lainsäädäntönä, mutta kolmansiin maihin, Sveitsiin ja Liechtensteiniin, nämä ö, säännökset ne eivät ole päteviä. Tämän vuoksi me tarvitsemme erillisen sopimuksen. Samanlainen järjestely meillä on jo Norjan ja Islannin kanssa ja tämähän sovittiin, tästä sovittiin vuonna 2007, joten tässä nyt ei ole mitään uutta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta. Komissio seurasi aivan samaa toimintatapaa. Tässä on nyt määräyksiä assosioitujen Frontex-maiden osalta. Niillä on tietysti vain rajalliset äänestysoikeudet, koska ne eivät ole EU-jäsenvaltioita. Tässä on myös määräyksiä henkilöko- henkilökunnasta ja oikeudellisesta asemasta Frontexissa. Lopuksi vielä toteaisin, että Liechtenstein otettiin jo mukaan nyt tähän järjestelyyn, vaikka pöytäkirjaa Liechtensteinin assosiaatiosta ei ole vielä ratifioitu. Tämä tehtiin, jotta vältettäisiin erilliset neuvottelut, mutta Liechtenstein voi tietysti osallistua vain Frontexiin siinä vaiheessa, kun tämä niin kutsuttu äitisopimus on ratifioitu ja sitä pannaan täytäntöön. Thank you. Now for the presidency. Ja puheenjohtajavaltio edustaja Kaija. Kiitos puheenjohtaja. Samoin kuin edessä kohdassa pyytäisin teidän ymmärrystänne sille, että tässä tarvitaan pientä muutosta ja mukauttamista menettelyihin sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Ja minä korostaisin vain sitä, että tämä sopimus on tarpeellinen, jotta voidaan saada aikaiseksi sellaiset puitteet, jossa on oikeuksia ja velvollisuuksia näille maille, jotka ovat mukana Schengenissä ja erityisesti Frontexissa, ilman että ne ovat kuitenkaan unionin jäsenvaltioita. Gracias. Kiitoksia. Herra esittelijän, olkaa hyvä. Eh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää komission edustajaa ja puheenjohtajavaltion edustajaa. Tässä he puheenvuoroissaan esittivätkin jo tärkeimmät kohdat. Mitä menettelytapoihin tulee, ää, nythän kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, kyse on yhteispäätösmenettelystä eikä enää siitä, että parlamentti vain antaisi suostumuksensa. Komission edustaja jo esittelikin tämän asian sisältöä, joten minun ei tarvitse mennä enää yksityiskohtiin itse sopimuksen sisällöstä. Ja aivan kuten Norjan ja Islanninkin kanssa on tehty, niin nyt noudatamme samaa menettelyä Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa. Sveitsi ja Liechtenstein tulevat mukaan Schengen-alueeseen tai ovat mukana Schengen-alueessa ilman, että ne ovat EUn jäseniä. Ja kun ne ovat Schengenin jäseniä, niin silloin niiden täytyy soveltaa täysimääräisesti Schengenin säännöstöä ja näin ollen on vain loogista, että maat osallistuvat Schengenin säännöstön kaikkiin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi Frontexin toimintaan, joten puolan voimakkaasti sitä, että parlamentti antaa suostumuksensa asialle. Any member? Kiitokset, hyvä esittelijä. Haluaako joku vielä kommentoida? Herra Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Very... Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti. Mielestäni tämä sopimus on oikein hyvä. Ja toivottavasti voimme päästä yhteisymmärrykseen tässä mahdollisimman nopeasti, niin kuin esittelijäkin totesi. EPPn puolesta toteaisin, että tällä hetkellä, tällä hetkellä emme näe mitään erityisongelmia tämän sopimuksen suhteen, mutta haluaisin yhden selvennyksen ja kenties komission edustaja voisi vahvistaa meille Onko neuvottelut Liechtensteinin kanssa tämän sopimuksen osalta saatettu loppuun? Kenties tästä voimme saada vielä selvennyksen. Mutta me hyvin vahvasti puolamme tätä sopimusta. Emmekä pelkästään sen vuoksi, että Sveitsi ja Liechtenstein niin läheisesti maantieteellisesti, maantieteellisesti liittyvät mantereeseemme ja ne ovat Schengenin jäseniä. Meidän mielestämme todella tämä sopimus on äärimmäisen tärkeä. Mr. Kirkhope. Herra Kirkhope. Uh, Chairman, I just wanted to add that, um, Herra puheenjohtaja, haluaisin vain lisätä sen verran, että minä olin vastuussa monista äh, mietinnöistä, jotka liittyivät Sveitsiin ja Liechtensteiniin edellisellä vaalikaudella. Ja minä haluaisin tietää, mitä kehitystä tässä nyt on tapahtunut. Minusta on aika outoa, että Sveitsi nyt tässä yhtäkkiä on näin lähentynyt Euroopan unionia. Tiedän, että asia on hyvin ristiriitainen monessa osassa Sveitsiä. Nyt tässä on rynnätty Schengeniin ja sitten ollaan valmiita myös osallistumaan Frontexiin. Hyvä niin. Meidän täytyy käyttää tilaisuutta hyväksemme ja olla mahdollisimman auttavaisia Sveitsiä ja Liechtensteinia kohtaan, mitä tulee näiden maiden muihin hankaluuksiin EUn kanssa. Olisi hyvä, että pyrimme tasoittamaan näiden maiden tietä, jotta yhteistyö sujuisi yhtä juohevasti jatkossakin. Kiitoksia. Vieläkö joku muu haluaa käyttää puheenvuoron? Haluaako komissio tai neuvoston edustaja vielä käyttää puheenvuoron komission edustaja? Olkaa hyvä. Thank you very much. Yes, I would like to... Kiitos. Haluaisin vastata tästä Vosutelin kysymykseen. Neuvottelut Liechtensteinin kanssa Frontexista on saatu loppuun vietyä, mutta sopimus astuu voimaan vasta siinä vaiheessa, kun Schengen pöytäkirja assosiaatio on Liechtensteinin kanssa arvokirjoittu ja ratifioitu Euroopan unionin toimesta ja tältäkin osin saatte pyynnön hyväksyn tätä varten, sillä ennen Lissabonin sopimusta tätä emon protokollaa ei saatu ratifioitua Liechtensteinin kanssa. Eli muutaman viikon kuluttua saatte nämä päätökset ja ne menevät sitten rinnakkain. Okay, thank you. No, no more... Kiitoksia. Puheenjohtajavaltio ei enää. Selvä. Kiitos. Selvä menettely siis jatkuu. Me odotamme seuraavien askelten ottamista tämän asian osalta. Keskustelu tästä on päättynyt ja pyydän, että koordinaattorit jäävät tänne saliin koordinaattoreiden kokousta varten. Kiitos.